Okay. No niin. Voisimme varmasti aloittaa jälleen, jos saisimme kaikki ihmiset istutumaan. The sooner we, the sooner you're quiet, the sooner we... Mitä nopeammin hiljennette, sitä nopeammin voimme aloittaa, sitä nopeammin voimme myös päättää kokouksen. Okay, I, I, I don't intend to shout. En aio ruveta täällä huutamaan. Right, thank you. Um, we're, we're now uh, on agenda... No niin, nyt olemme esityslistan kohdassa kuusi. Eurooppalainen tilastojen käsittely tilastoja käsittelevä antava komitea Euroopan parlamentin edustajan nimittäminen kuten aamulla täällä olleet tietävät, meidän pitää nimetä edustaja edustamaan Euroopan parlamenttia. Minut nimettiin tähän tehtävään vuonna 2008, mutta nyt kun tämän valiokunnan puheenjohtajana minulla on yhä enemmän tehtäviä, olisi parempi, jos joku muu voisi meitä edustaa. Edward Sikluna on ehdokkaamme tuohon työhön. Hänet nimettiin koordinaattoreiden kokouksessa ja kunhan äänestämme tästä asiasta, niin tämä meidän äänestystuloksemme menee puheenjohtajakokoukseen lopullista päätöstä varten. Oletan, että se on ihan muodollisuus. Voisimmekohan hyväksyä Edwardin ehdokkaanamme? Kiitos. And many happy hours. Okay. And many, many happy hours. That is statistic. Ja paljon mukavia tunteja edessä, kun tilastoista on kyse. Tärkeää ja kiinnostavaa tämä todella on. Tämä minun on myönnettävä ja olen iloinen, että Edwardin kaltainen pätevä henkilö voi edustaa parlamenttiamme Kuten monet tietävät, hän on aktiivisesti tehnyt työtä, kun tilastoista on meillä puhuttu hyödyllisiä asioita. Minäkin olen oppinut noissa kokouksissa. Ja tämä vaikuttaa tietenkin lainsäädäntöehdotuksiin, jos joskus pohditte, mistä näitä ajatuksia sain. Sitten kohdat 7 ja 8. Tässä lykätään äänestystä. CRD 4 paketista, mutta Otmar Karas saa esittelijänä puheenvuoron. Hän lyhyesti kertoo tilanteesta tällä hetkellä Otmar. Ja meine Frau Niin, puheenjohtaja, hyvät naiset ja herrat, hyvät kollegat. Kuten kaikki tiedämme, tämän asetuksen ja direktiivin yhteydessä CRD nelosen yhteydessä on kyse yhdestä suuremmasta talous- ja rahoituskriisin yhteydessä syntyneestä vaatimuksesta, joka liittyy pääomavaatimuksiin siis, ja tämä tuli esiin siitä, että meillä on yli 2000 tarkistusta tehtynä tähän varjoesittelijät, avustajat ja minun toimistoni ovat tehneet kovasti työtä, jotta kaikki keskeisimmät kysymykset olisi saatu keskusteltua ja kiittäisin kaikkia siitä, että niin on sitouduttu yhteiseen työhön. Sydämelliset kiitokset, mutta fakta on kuitenkin se, että vasta tänään lounas aika vasta pystyimme keskustelemaan keskeisistä, muutamista keskeisistä kysymyksistä, joten jotta varjoesittelijöillä olisi nyt mahdollisuus ei ainoastaan keskustella kompromissiesityksistä, vaan myöskin selvitellä ryhmien sisällä vielä äänestys listoista me pyydämme, että emme tänään vielä äänestä. Tämän viikon loppuun mennessä oikeastaan kaikki kompromissitarkistukset ja siihen, niihin liittyvät tarkistukset lähetetään toimistostani teille, joten toivoisin siis, että äänestystä voidaan lykätä, kunnes tämä sisäinen prosessi on hoidettu 8. toukokuuta mennessä. Tämän tulisi olla mahdollista, vaikka ensi viikko onkin viikko ja sillä minä en mitään voi. Kyse on siis siitä, että haluamme selkeän yhteisen parlamentin kannan, jotta voidaan aloittaa neuvottelut neuvoston kanssa. Ja voidaan olla todella tässä neuvotteluihin hyvin valmistautuneita. Olen vakuuttunut siitä, että kaikkiin kysymyksiin voidaan saada parlamentin enemmistö, mutta kyse ei ole siitä, että yksittäisissä kysymyksissä saadaan ryhmätä toisen kanssa enemmistöaikaiseksi, vaan kyse on siitä, että saadaan nyt yhteinen koko parlamentin kanta. Se on nyt saatava pöydälle, jotta tämä valiokunta-aloitteinen mietintö saataakseen enemmistön, joka kattaa neljä viisi ryhmää, kun tämä on niin tärkeä kysymys. Kyse ei ole nyt mistään muusta kuin parhaasta mahdollisesta ratkaisusta tässä kysymyksessä. En halua siis pientä enemmistöä. Meidän pitää pyrkiä tähän yhteiseen lopputulokseen – Siksi emme saa uhata mitenkään tätä lopputulosta. Siksi pyytäisin äänestyksen lykkäämistä, jotta varjoesittelijöille jäisi riittävästi aikaa keskustella myös ryhmien sisällä löytyneistä linjoista. Tähän mennessä peruskonsensus, kuten jo sanoin, on se, että saadaan pk-yritysten riskipainottamisesta esimerkiksi selkeä linja, että löydettiin selkeä linja sille, miten kriisin hallinta hoidetaan CRDssä ja mitä ehdotuksia näin teemme komissiolle. Me olimme löytäneet tavan, jonka koska mukaan voidaan edettää järjestelmää pankkimallin mukaan. Leverage ratio ja net funding ratio. Tässä on löydetty hyviä lähestymistapoja. Ja voidaan puuttua varjopankkijärjestelmään ja pitkälti ollaan konsensus henkisiä myös koko palkkiojärjestelmään, palkka- palkkiojärjestelmään. Tästä referoin jo viimeksi ja tänään kaksi tuntisessa kokouksessa puhuttiin tuosta sovereign, sovereign risk rating kysymyksestä. Ja arvopaperistamiskysymyksessä – me olemme keskustelleet näistä aiheista niin, että uskoisin, että näiden keskusteluiden pohjalta varjoesittelijöiden kanssa viikon loppuun mennessä voin esittää kompromissiehdotukset ja esittää äänestyslistaa lähettää sen ryhmille – Toivon nyt, ettei Basel kolmosta lähdetä alusta asti käsittelemään uudestaan, vaan että tämän ehdotuksen pohjalta pyritään yhteiseen konsensukseen, jotta tämä työ voi nyt edistyä ja jotta voimme olla toimintavalmiina, kun kohtamme neuvotteluissa neuvoston. Jokainen ehkä löydä tässä kaikkia omia intressejään. Jos tässä keskitytään nyt vain katsomaan kaikkien omia etuja ja intressejä. Jos jokainen haluaa sataprosenttisesti oman tuloksensa, niin emme pääse tässä eteenpäin. Tähän mennessä ei ole rikottu niitä periaatteita, joista on sovittu vuonna 2010, joten olen iloinen, että tällä tiellä voidaan saada hyvä neuvottelupohja kun neuvottelemme neuvoston kanssa. Kiitos. Very much, Kiitos oikein paljon, Otmar. Kiitos, Otmar, ja kiitos Otmarin toimisto ja avustajat. Ja kiitos myös varjoesittelijöille tietenkin ja heidän työntekijöilleen. Tämä on todella tiukkaa työtä ja me todella – teemme tätä työtä nyt valon nopeudella ja löydämme melko ällistyttävän yllättävästikin konsensuksen. Seuraavana oli tuo kaksi päkki esityslistalla. Jean-Paul haluaa lyhyesti käyttää puheenvuoron lykkäyksestä. Aivan lyhyesti. Teimme sopimuksen toisen esittäjän kanssa, Elisa Ferreiran kanssa, ja hänen kanssaan haluaisimme, että lykättäisiin tästä kysymyksestä äänestys, koska vielä täytyy hiukan säätää ja koska kyseessä on erittäin tärkeä asia, emme voi tehdä tätä tavalla, joka ei olisi vakava, joten soimisten sihteeristön kanssa, mikä olisi hyvä päivämäärä, mutta me haluaisimme, että tänään ei kuitenkaan äänestettäisi. Kiitos. Thank you, thank you very much. Uh, we now move on to actually to... Nyt siirrymme itse asiassa äänestämään Esityslistan kohta 11. Yhteinen finanssitransaktioverojärjestelmä ja direktiivin 2008 kautta 7 kautta EU muuttaminen. Esittelijänä Anni Podimaatta. Anni, annan lyhyesti sinulle puheenvuoron. Sharon, uh, I don't Kiitos Sharon. En aio esittää poliittisia kommentteja. Haluaisin vain kiittää kaikkia varjoesittelijöitä – heidän tekemästään työstä ja panoksesta ja rakentavasta yhteistyöstä. Erityisesti haluan kiittää yhtä heistä, Mikel Portasia, jonka panos, työ ja tuki on ollut korvaamatonta tämän mietinnön viimeistelyssä. Haluaisin ilmaista suruni ja surun valitteluni hänen perheelleen ja kollegoilleen. Ja todeta, että vaikkakin näkemykset ovat eroavaisia, me kaikki muistamme hänen omistautumisensa ihmisten elämän parantamiseen. Kiitos. Thank, thank you very much. Uh... Kiitos oikein paljon. Kuten tiedätte, Meillä oli hiljainen hetki tänään aamulla. Kunnioitimme, mikäli muista, hän valitettavasti menehtyi eilen, kuten kuulimme. No niin, nyt siirrymme äänestämään. Onkaan kaikilla äänestyskortit? Voimmeko tarkistaa? Um, press your happy buttons, please. Press your unhappy buttons painakaa nappia, plus-nappia tai sitten miinusta, jos Ferberistä on kyse. Minä kuulen tänne joka sanan, mitä puhutte. Okay. So, uh, 29 are happy. Joten 29 on tyytyväisiä, viisi tyytymättömiä ja seitsemän ei ota kantaa. No niin, sitten lähdetään liikkeelle tarkistus 13, 14, 15 ja 16. Kaikki samoja puolesta vastaan tyhjää hylätty. Hm. No ei, selväksi tuli. Sitten 17 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi A puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten tarkistukseen 76 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 78 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 80 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 81 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 82 puolesta Niin, näkisin mieluummin kokonaisia käsiä eikä pelkkiä peukkuja. 82 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. 83 puolesta vastaan Te haluatte siis tarkistaa 82. Tehdään niin. 82 koneäänestyksen tarkistus. Okay, votes closing. Äänestys päättyy. Päättyy ja 15 puolesta 26 vastaan. Kyllä, se oli siis hylätty. Sitten 83 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Ei oikein näy nämä kädet. 84 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 85 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 86 ja 15 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 87 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 88 suullinen tarkistus puolesta vastaan, tyhjää. Voimmeko tarkistaa tämän, pyytäisin. 88 koneäänestyksenä. Onko äänet annettu? Kolme vielä. Tarvitaan. Äänestys päättyy. Raukea 20-20 tuloksella kaksi tyhjää. 96 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 91 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 93 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 94 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 97 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 98 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 103 puolesta vastaan tyhjää. Haluaisin tarkistaa tämän 103. 103, we're checking... 103 tarkistus kyseessä, tarkistusäänestys. Vielä kolme ääntä, jos aiot äänestää. Hyvä äänestys päättyy. Hylätty. 20-22 tuloksella. 104 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 107 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 189 puolesta vastaan tyhjää hylätty ilmeisesti, mutta on ehkä parempi tarkistaa. Vihreät eivät nousseet. Onko äänet annettu? hän päättyy. hän päättyy. Toivottavasti. Hylätty. 110 puolesta vastaan tyhjä hylätty. Kompromissi B puolesta vastaan tyhjää hyväksytty.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 hyväksytty. 121 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 122 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 123 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 125 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 126 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 127 puolesta vastaan tyhjää, hylätty, 128 puolesta vastaan tyhjää, hylätty, 18 puolesta vastaan tyhjää, hylätty, 129 puolesta vastaan tyhjää, hylätty, 130 puolesta vastaan tyhjää, hylätty, 131 puolesta vastaan tyhjää, hylätty 132 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty 133 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty 134 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty 135 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty 137 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty 139 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 140 puolesta vastaan tyhjää hylätty 141 puolesta vastaan tyhjää hyväksy, hylätty 142 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 143 puolesta vastaan tyhjää hylätty 119 puolesta vastaan tyhjää hylätty 145 puolesta vastaan tyhjää hylätty 146 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 140 niin mk 20 puolesta vastaan tyhjää. Voimmeko tarkistaa mk 20? Votes closing, votes closed päättyy 25.17 hyväksytty. So that's carried. 148 in favor. 108 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 149 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 150 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 151 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 152 puolesta vastaan tyhjää hylätty 153 puolesta vastaan tyhjää, hylätty 154 puolesta vastaan tyhjää, hylätty 154 5 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty 156 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty 157 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty 158 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 159 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 160 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 161 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 11 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 162 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 163 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 164 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 165 puolesta vastaan tyhjää hylätty mielestäni, koska jotkut muuttivat mielensä kesken. haluatko haluatteko tarkistaa? Hyvä, me tarkistamme 165. Mielestäni se kyllä oli hylätty. Every voted, votes closed. Onko äänet annettu? Äänet päättyy. Kyllä, todellakin tyrmätty täysin. 8.35. 166 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 168 puolesta vastaan tyhjää. Voimmeko tarkistaa 168? Onko äänet annettu? Äänestys päättyy. Hylätty. Kompromissi F puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten mennään IMKO 24 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 178 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 179 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Yhdeksän puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi G puolesta vastaan tyhjää hylätty. 66 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi H puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten 36 puolesta vastaan tyhjää. Voimmeko tarkistaa 36? Safety voted, votes closed. Äänestys päättyy. Hyväksyt. 31, 12. 37 puolesta vastaan tyhjää. Hylätyltä näyttää, mutta ehkä on hyvä tarkistaa 37. Safety voted. Onko äänet annettu? Äänestys päättyy. Hylätty. 38 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 39 puolesta vastaan tyhjää, hylätty 40 puolesta vastaan tyhjää, hylätty Inko 6 puolesta vastaan tyhjää, hylätty 41 puolesta vastaan tyhjää, hylätty 42 puolesta vastaan tyhjää, hylätty 43 puolesta vastaan tyhjää, hylätty 46 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 7 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 47 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 48 puolesta vastaan tyhjää. Voimmeko tarkistaa 48? Tämä on jokainen erilainen äänestystapa tässä kohtaa. Has everybody voted? Votes. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kolme Devestä raukeaa. Sitten I kompromissipuolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 54 puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty. 55 puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty. 56 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Imko 9 puolesta hyväksytty 57 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Neljä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 13 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 18 puolesta vastaan Voimmeko tarkistaa 18 uudestaan? Jälleen hiukan erilainen tapa. Äänestys päättyy. Raukea 21, 21. Sitten koneäänestyksenä koko muutettu teksti. everybody voted? Onko hänet annettu? Äänestys päättyy. 31 puolesta, 11 vastaan, ei tyhjää ääniä. Niin, Otmar, ole hyvä. Okay, so it's 32 in... Siis 32 puolesta neljä vastaan. Niin tiedän, että luulet, että minun nimeni siinä oli. Sitten lainsäädäntöpäätelmä esitys kokonaisuudessaan äänestys alkaa. Has everybody voted? Onko äänestetty? Äänestys päättyy. 30 puolesta 11 vastaan. Ei tyhjiä ääniä. Onnittelut Anille. Thank you. Okay. I actually got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 Okay, would those who are leaving please leave? Poistua pyydän poistumaan. Jätin hiukan aikaa, että voitaisiin hiljaisesti poistaa, salista eikä ryhtyä keskustelemaan, mutta ei nyt tainnut tulla tämä viesti ihan selväksi. Ne, jotka poistuvat, niin pyydän todellakin näin tekemään hiljaisuudessa. I, I would like you to be quiet before we restart. Haluaisin, että täällä olisi hiljasta ennen kuin aloitamme uudestaan. Please, there's still quite a few conversations. Vieläkin juttelua vaan jatkuu. Voisitteko siirtyä ulos keskustelemaan tai ulkopuolelle? Right, thank you. We're now moving on to agenda points 13 and 14. Sitten kohdat 13 ja 14. Mefit 2 tai EMI 2. Markus Ferber on esittelen. Ole hyvä. Ja vielen Dank, Frau Vorsitzende, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen. Niin, kiitos paljon puheenjohtaja, hyvät kollegat. Viime kuukausina on ollut Filin ja Merin kanssa paljon töitä, joten hienoa, että voin nyt esitellä – valiokunnassa tämän tiukan työn tulokset. Ja olen iloinen siitä, että kiinnostuneet ovat tehneet kaikkensa, jotta tämä mietintöluonnos saataisiin mahdollisimman pian. Joten toivon, että kiinnostuneet tuntevat tämän mietintötekstin jo hyvin. Minusta tuntuu, että keskeinen kysymys, joka pitää vielä nyt palauttaa mieliin, on G20-tasolla tehty päätös Pittsburghissa – että tämän vuoden loppuun mennessä pitäisi säädellä niin, että ei ole säätelemättömiä markkinoita eikä tuotteita enää. Se on keskeinen kysymys, johon on sopeuduttava myös Euroopan unionissa, eli rajoitusmarkkinadirektiivi. Direktiiviin on näin puututtava. Tämä ei ole yksinkertainen aihe. Näette, että komissiolla meni vähän pidempään esitellä näitä tuloksia. Viime vuoden toukokuulla oli niitä ensin lupailtu, mutta sitten esiteltiin vasta lokakuussa ja esittelijänä minäkin olen huomannut, kuinka paljon työtä taustalta löytyy, koska aiheita tässä oli työstettävänä paljon. Käyn läpi lyhyesti esittelyn mietinnöstäni siitä, miten MIFID – direktiivi on syntynyt, mikä on soveltamisella, mitkä poikkeudet. Me haluamme mahdollisimman vähän poikkeuksia, että voimme vastata G20-vaatimuksiin. Näin olen pyrkinyt toimimaan. Kuulemistilaisuudessa tämä oli aiheena, samoin kuin kyselyissä, joita toteutimme internetissä, niin saimme paljon vastauksia ensimmäisen keskustelun tammikuussa. Tärkeää on myöskin huolehtia siitä, että kaikki kauppa, jota MIFID-maailmassa tapahtuu, ja siksi pitäisi dokumentoida, jos joku haluaa poikkeuksia. Minä olen ehdottanut tässä menetelmää, miten se voitaisiin toteuttaa ja pidän sitä todella hyväksyttävänä lähestymistapana. Selkeästi on sanottava, että haluan liikkeeseen laskusertifikaatit. Kukaan ei ole oikein pystynyt selvittämään, että tämä ei olisi rahoitusmarkkinoiden rahoitusväline. Ja koska se väline on, niin MIFID-maailmassa ne pitää myös nimetä. Haluan myöskin sanoa selkeästi, talousvaliokunnalla on tässä ollut roolinsa. Ei tässä haluta haitata reaalitaloutta, vaan kyse on siitä, että jos on tiettyjä menettelyitä, jotka ovat pankkimaisia, niin silloin pitää myöskin säädellä samantyyppisesti. Tämä on linja, jota minä olen halunnut mietintöön, niin viime kuukausina olen käynyt erittäin paljon keskusteluita. Olen tutustunut erittäin moneen asiaan ja olen voinut todeta, ettei ole eroja siihen, mitä pankit tekevät nyky Mifidin puitteissa kuitenkaan ei ole säädelty näitä ja mielestäni tämä on sellainen, mielestäni tämä on sellainen porsaar reikä, johon pitää puuttua. Markkinarakenne, eli ajatuksena, tarvitaanko uudenlainen kauppajärjestelmä, OTF, organisoidut kaupankäyntijärjestelmät. Me olimme sitä mieltä, että uutta järjestelmää ei tarvita. Minut vakuutettiin siitä että jos meillä on enemmän tuotteita, jotka ovat MIFIDin ulkopuolella, saadaan nyt MIFIDin puitteisiin. Pitäisi olla mahdollista sallia myös tällainen uusi kauppapaikka. Mielestäni kuitenkin pitäisi ajatella, että kun tällaiset monenväliset kauppajärjestelmät nyt toimivat, niitä ei, niistä ei tarvitse tarvitse tehdä organisoituja kaupankäyntijärjestelmiä. Eli lisäalustan luominen ei sinänsä tarkoita sitä, että joku toinen poistuu. Ja minä olen esittänyt lauseketta, jolla uudelleen tarkastellaan tätä, koska tärkeää on se, että kaikenlainen kauppa saadaan Mifidin piiriin, mutta jos todella osoittautuu, ettei uusi järjestelmä ole tarpeen, niin siihen suuntaan voidaan silloin lähteä. Mifidissä on myös suoja, tärkeä kysymys. Monissa jäsenvaltioissa käydään keskusteluita, erityisesti rajoituskriisin jälkeisessä maailmassa, että sijoittajia ei ole neuvottu tai tietoa tarjottu niin avoimesti kuin olisi ollut tarpeen. Tai että sijoitusneuvonnan laatua voisi hyvinkin parantaa. Komission ehdotuksessa lähdetään siitä, että sijoitusneuvojan pitää olla riippumaton ja pitää osoittaa, että hän ei saa palkkioita tuotteista, joita hän kauppaa, vaan hänelle maksaa ainoastaan asiakas. Kuitenkaan neuvojen laadusta ei puhuta mitään. Kyllä kai tämän neuvonnan laadunnasta pitäisi kantaa myös huolta, jos pankin tai ri- työntekijä tai riippumaton sijoitusneuvoja antaa neuvoja. Monet ovat esittäneet, että tämän pitäisi liittyä vähän siihen volyymiin, eli pieniä sijoittajia pitäisi mielestäni suojella yhtä hyvin kuin muita. Siksi minulla on vähän toisenlainen lähestymistapa kuin komissiossa. Keskeiset seikat tässä. Avoimuus esimerkiksi, mutta myös se, että pitää pystyä dokumentoimaan sijoitusneuvonta. Komissio puhuu tässä puhelimessa annetusta tiedosta, mutta olen ajatellut, että voisi olla myös tällaiset pöytäkirjat, johon kirjataan, miten neuvontaa on annettu. Tässä jäsenvaltiot voivat päättää, kumpa järjestelmä halutaan käyttää. Minulle tärkeää on kuitenkin laatu, sijoitusneuvonnan laatu, ei niinkään se muoto, missä tietoa sijoittajalle annetaan. Ja toivon, että saan tässä tukea. Tänä asia, jotka MIFID 1 ei ollut, mutta josta on kiihkeästi keskusteltu, on algoritmikauppa. Ja siinä juuri tuo huippunopea kauppa. Olen yrittänyt, kun komissio on puhunut ongelmasta, mutta ei niinkään tarjonnut ratkaisuja, pitäisi voida määritellä, mikä on huippunopea kauppa ja tässä pitäisi olla selkeä strategia, miten tämä huomioidaan. Jos katsotaan tilanteita tällä alalla, voidaan todeta, että 90 prosenttia kaikista tarjouksista nopeasti vedetään myös pois. Eli hyvin nopeasti heitetään sinne markkinoille ja vedetään markkinoilta pois. Ja viime viikolla keskustelimme jo siitä, että huippunopean kaupan osalta nähdään erityistä sääntelyn tarvetta. Esittäisin tiettyjä maksuja näihin kauppapaikkoihin, eli jos esitetään toimeksiantoja, jotka vedetään sieltä sitten nopeasti pois, pitäisi olla tietynlaiset rajat, joiden ulkopuolella syntyy erityismaksu ja tässä pitäisi voida toimia niin, ettei synny liikaa kustannuksia tämän teknologian käyttämisen takia. Toinen kysymys on tämän nopean kaupan, nopean kaupan nopeuttaminen. Tässä olen puhunut valvojien ja näiden kaupan käynti paikkojen kanssa. Minä toivoisin, että tässä pitäisi olla toimeksiannon voimassa tietyn minimiajan vähintään 500 millisekuntia. Minä olen esittänyt pitään välttämättömän tärkeänä, ettei ainoastaan delegoitujen säädösten kautta komission ja ESMAn kautta pyritä toimimaan, vaan parlamentti myös tekee vastaavia ehdotuksia. Suurena aiheena koko tässä kysymyksessä on kolmansien maiden säätelyt. Niistä on jo puhuttu esimerkiksi hedge-rahastojen yhteydessä ja otesen johdannaisten yhteydessä. Ja mielestäni on nyt välttämätöntä saada johdonmukaisuutta myös kolmansien maiden osalta, eli johdonmukainen järjestelmä kolmansien maiden osalta. Myös siksi tuo malli, josta olemme jo neuvottelleet, voisi noudatella hyvin tiukkaan OTC-johdannaisten kaltaista järjestelmää. Toinen asia, joka kiinnostaa kovasti,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 Volatiliteetillä on ollut vaikutus ja nyt nähdään, että lopulta muiden toimien kautta pitää tasoittaa tätä, jos ajatellaan elintarvikehintoja vuonna 2008 kesällä Euroopan unionilla oli tässä roolinsa ja tässä selkeästi käy ilmi, että komission ehdotusta on tiukennettava. Positiolimitit on tässä ehdotettuna tai vastaavat toimet. Vaihtoehtoisia ratkaisuja voitaisiin tässä pohtia. Tähän mennessä emme oikein pysty järkevää vaihtoehtoa pohtimaan. Positiolimittejä olen pohtinut – kun katsotaan hyödykejohdanneissopimuksia ja meidän on varmaankin nyt tässä eroteltava, onko tässä kyse positiossa, jossa rajoitetaan tiettyjä riskejä ja tämä liittyy hyödykemarkkinoihin ja reaaliin kiinnostuksen tiettyyn hyödykkeeseen. Silloin tarvitaan ihan toisenlaisia toimia kuin silloin, kun tällaisesta tilanteesta ei ole kyse. Minä sain keskustella EAMVn kanssa Pariisissa tästä aiheesta ja eri hyödykkeiden ja tuotemarkkinoiden välillä on eroteltava tarkkaan, mutta todella tärkeää on, että saadaan kauppapaikoille säännöt. Toinen kysymys, joka huolettaa, kun komissio ei ole tässä kovin kunnianhimoinen, on tietojen konsolidointi. Totta kai historiallisesti ajatellen meillä on hyvin pirstaloituneet markkinat, kun ajatellaan näitä tietoja. Jos kuitenkin ajatellaan Euroopan unionilla käytävää kauppaa, ja tässä on ajateltava, mikä on MIFIDin tehtävä, ja jos halutaan, ja tämä liittyy varmasti markkinoiden väärin käyttödirektiivin Myöskin jos nähdään jäsenvaltion sisällä, mikä ta, mitä tapahtuu, mutta jos voidaan myös vertailussa rajat ylittävästi nähdä, missä on tällaisia poikkeuksia, niin tällainen tietojen konsolidointi on varmasti tarpeen. tarpeen. Toivoisin, että komissio voisi olla tässä vähän kunnianhimoisempi myös aikataulussa taulujen osalta kuin mitä komission ehdotuksessa tällä hetkellä on. Sitten kun pohditaan sitä, mitä vaatimuksia voi olla johtajille ja mitä muita tehtäviä voidaan hoitaa samanaikaisesti. Komissio on hyvin avokätinen, kun puhutaan siitä, minkä paljon johtotoimia voidaan toteuttaa, hoitaa samanaikaisesti. Monet ovat sitä mieltä, että niin paljon työtä liikkeenjohtoon menee, ettei muita tehtäviä hallintoelimissä tai muualla voisi samalla toteuttaa. Sitten PK-markkinat tässä komission ehdotus mielestäni on sellainen, että tässä voitaisiin käyttää perinteistä PK-yritysmääritelmää. Se sopisi hyvin juuri niihin yrityksiin, jotka ovat todella PK-yrityksiä ja tarvitsisivat rahoitusmahdollisuuksia. Sekä direktiivissä että asetuksessa pohditaan EAMVn toimivaltuuksia, pohditaan sitä, miten paljon standardeja tässä on suunniteltu, vanhasta MIFIDistä otettuja, joita on myös työstetty, eikö nämä kaikki pitäisi ottaa yhteen, mutta horisontaalisesti nähdä monista tarkistuksista se ajatus, että ensinnäkin mitä aikatauluihin tulee, meidän pitäisi ajatella tässä, että pitää hoitaa tehtäviä vähän nopeasti, ei niin, että aika parantaa kaikki haavat, mutta toisaalta meidän pitää lainsäätäjän, meidän kannaltamme parlamentin ja neuvoston puolelta voida antaa jonkinlaista suuntaa siihen, miltä tämän pitäisi näyttää. Asetuksesta vielä määritelmissä minusta oli tärkeää se, että saadaan Mifidin ja Merin välillä selkeys, kahdenvälisen ja moninkeskisen järjestelmän uudet määritelmät – tässä taustalla on ajatus, jolle toivon saavani tykeä, tukea, että kaikki kauppa pitää saada MIFID-maailman mukaan. Eli vähän laajempi lähestymistapa, mutta toivon, että tämä on kanta, joka saa laajalti tukea. Sitten avoimuus ennen ja jälkeen kaupan vammavälineiden ja muiden välillä. Avoimuussääntöjä mielestäni pitää laajentaa ja tehdä rajoituksia, kun on kyse non-equities-asioista. Ja voimme näin tukea näitä toimia, joita on esitetty ennen jälkeen kaupan. Erityisesti OTC-kaupassa. Olen sanonut tämän monta kertaa, mutta sanon vielä kerran, että kaikki rahoitusvälineet ja tähän OTC-johdannaiset itsestään selvästi kuuluvat Ajatellaan tässä G20-määräyksiä. Pitää toimia MIFin rakenteiden kautta. Mielestäni tämä on ajatus, jota kaikki voivat tukea. Aihe, jota olen seurannut erityisellä mielenkiinnolla, on kysymys pääsystä siitä, miten keskusvastapuolet saavat syrjimättömän pääsyn EMIR-ehdotukset, kun ne hyväksytään, voitaisiin ottaa MIFIDin myös, jotta toiminne johdonmukaisesti eikä tuotteen osalta yhtäkkiä ole erilaisia sääntöjä. Toiseksi viimeinen seikka, jonka minä halusin ottaa esiin, on tuotteiden kieltäminen. Komission ehdotuksen mukaan EMMlle annetaan melko suuri mahdollisuus kieltää tuotteita, jälkikäteen. Se on varmaankin välttämätöntä, jos voidaan sanoa, että joku tuote nuo järjestelmäriskin, niin kyllä tällainen mahdollisuus pitää olla. Ja mielestäni ei voitaisi ajatella, että jokainen tuote tarkastetaan ennalta, onkohan siinä järjestelmäriskin mahdollisuuksia. Toisaalta muustakin lainsäädännöstä, ja tämän otin esiin, jo kuulemistilaisuudessa. Elintarvikealalta voitaisiin ajatella, että tuotantoketjussa katsotaan, pidetäänkö säännöistä kiinni. Tämä sama periaate otettaisiin nyt kehittelyyn, kun otetaan markkinoille rahoitusvälineitä. Tässä valvojilla pitää olla mahdollisuus katsoa tilannetta, jos syntyy epäily, että tässä joku voi mennä mönkään. Ei kyse ole siitä, että laitetaan joku lappu siihen päälle, että tämä on hy- hyväksytty ja hyväksi todettu. Ei tämä ole mahdollista. Mutta jos nähdään selkeästi, että joku on menossa mönkään, niin silloin jo tuotantoketjuun, jos näin voi sanoa, pitäisi voida puuttua. Yksi seikka minulta untoi aikaisemmin huippunopean kaupan osalta. En haluaisi jättää sitä sanomatta, kun se on minulle tärkeä asia. Mm. Suora pääsy palvelimiin minä sain aikaan myrskyn vesilasissa oikeastaan ja halusinkin, kun puhuin siitä, mikä on kantani suoraan pääsyyn. Minä näen ehkä tuon kieltomahdollisuuden esittää. Suora pääsy on nyt jo säädelty, eikä sitä poisteta, mutta muu pitäisi kieltää. Toivon tässäkin kysymyksessä tukea, koska ei voida ajatella, että se, joka kaikkein nopeimmin voi esittää toimeksiantonsa, on eri asemassa kuin sellainen, joka ei pääse samojen palvelimien kautta. Eli ei voida ajatella, että se, joka napsauttaa valot päälle, niin se, joka on lähempänä voimalaitosta, saa lampun nopeammin palamaan. Eli syrjimätön pääsy on tärkeä. Tässä keskeisimmät seikat, puheenjohtaja, yli 300 tarkistusta Mifidimefirin. Tässä olen esitellyt minun tekstini ja odotan nyt mielenkiinnolla kollegoiden puheenvuoroja. Kiitos. Yes, thank you very much, Marcus. Kiitoksia, Markus. Nyt sitten siirrytään varjoesittelijöihin. Robert. Thank you, Sharon. Ähm, Kiitos Sharon. Ensin haluan korostaa sitä erinomaista työtä, jota Markus Ferber on tehnyt. Minä olen samalla aallonpituudella hänen kanssaan monissakin kohdissa ja yritän vakuuttaa oman ryhmäni niin, että voimme noudattaa hänen linjansa monilla aloilla. Erityisesti hän muistutti tavoitteesta, eli lähtökohdasta, joka on huomioida G20 Pittsburghin sitoumukset, jossa vaadittiin avoimuutta kaikille markkinoille, kaikkien rahoitusmarkkinainstrumenttien osalta. Mahdollisuuksien mukaan on rajoitettava poikkeusmahdollisuuksia MIFIDissä. Kollegat, niin kuin minäkin, seuraamme teollisuusvaliokuntaa valiokunnan työtä ja olemme seuranneet siellä kollega Gramerin mietintöä. Siinä ollaan menossa vastakkaiseen suuntaan. Poikkeusmahdollisuuksia ollaan lisäämässä erityyppisissä äh, tapauksissa eri aloilla. Tämä ei ole Ferberin lähestymistapa eikä myöskään minun lähestymistapani. Rahoitusmarkkinoiden pimeintä aluetta ovat nimenomaan nämä OTC-kaupat. OTC-kaupat täytyy mahdollisuuksien mukaan toteuttaa säännellyillä markkinoilla, avoimilla, seurattavilla kauppapaikoilla. Totta kai aina säilyy tiettyjä OTC-kauppoja, joten täytyy toki voida olla mahdollisia, mutta joka tapauksessa täytyy toimia niin, että sääntelijät tietävät, mitä tapahtuu kaikilla markkina-aloilla. Kaikki johdannaistuotteet ja nykyään nämä OTC-tuotteet, niiden täytyy olla standardisoitavissa – niin että niillä voidaan sitten käydä kauppaa säännellyillä avoimilla markkinapaikoilla. Sitten palaisin tähän vaikeaan MTF-kysymykseen. Markus ehdotti, ei, että ei otettaisi osakkeita tähän kategoriaan. Kuitenkin muut kuin osakkeet ovat tässä mahdollisia. Minä kuulun niihin, jotka alusta saakka ovat hieman epäröineet. Mikä hyöty on siinä, että luodaan tällainen uusi eh, markkinaosa? Ja tässä varmasti sääntelijöiden tehtävää monimutkaistamme, jos organisoidut kaupankäyntijärjestelmät otetaan käyttöön kategoriana. Tarkoitus on tehdä tarkistuksia ja Markus Verper hän totesi jo tämän omassa johdantopuheenvuorossaan. Todennäköisesti täytyy vielä sopeuttaa määritelmää niin, että voimme huomioida nämä operaatiot, joita ei toteuteta näillä kauppapaikoilla. No sitten sijoittajan suoja. Olen sataprosenttisesti samaa mieltä esittelijän omaksumasta kannasta. Tärkeää on laatu, palveluiden laatu, joita sijoittajille tarjotaan, niin että voimme varmistaa, että ei jää mitään harmaita alueita. No sitten algoritmikauppa, HFT-kauppa, nopea, huipunopea kauppa. Algoritmit kauppa ja algoritmit sinällään eivät ole kritisoitavia. Me elämme maailmassa, joka on elektroniikan sääntelemää yhä pidemmälle. Mutta tämä strategia, huippunopean kaupan strategia, ei minun mielestäni palvele sitä periaatetta, joka markkinoilla pitäisi vallita, eli että hinnat Äh, olisivat avoimia asun, kysynnän ja tarjonnan suhteen. Kun ajatellaan niitä, jotka käyvät tällaista huippunopeaa kauppaa, niin me puhumme todellakin kolmesta millisekunnista, kun tarjouksia tehdään markkinoilla. Me ymmärrämme, että e-, eihän tällaisista asioista voida vakavalla naamalla puhua. Kolme millisekuntia Toki me voimme keskustella siitä, kuinka tehokasta on esimerkiksi pitää tietty tarjous avoimena 500 millisekunnin ajan ja niin edelleen. Mutta joka tapauksessa meillä täytyy olla sääntelijöillä ja kauppapaikoilla mahdollisuuksia rajoittaa tiettyjä aloja ja verottaa tiettyjä määräyksiä, ostomääräyksiä, jotka eivät ole selvästikään vakavasti otettavia. Pyrin tekemään tarkistuksia tästäkin aiheesta. Mitä sitten tulee muihin aiheisiin, niin tässä olisi vielä yksi aihe, joka huolestuttaa minua kovasti. Hintavolatiliteetti. Terminimarkkinoilla ja erityisesti elintarvike johdannaismarkkinoilla, hyödykemarkkinoilla. Hyödykkeistähän puhutaan tässä meidän jargonissamme. Totta kai tässä täytyy erotella erityyppiset tuotteet, positiolimitit, sellaisina kuin niitä nyt luonnostellaan, olisivat yksi ratkaisu. Todennäköisesti näitä olisi muitakin. Me tässä etsimme juuri kartoitamme ajatuksia, jotta voisimme taistella selvästikin sellaisia vastaan, jotka näillä markkinoilla pyrkivät salamaan salattavia positioitaan. Ja tässä puhutaan fundeista, joista keskustellaan, koska ne ovat valtavia positioita esimerkiksi kaakaomarkkinoilla haalineet haltuunsa. Ja tämä ei tietenkään auta reaalitaloutta. Meidän täytyy taistella näitä, tätä kei, liiallista keinottelua vastaan. Voin mainita teille esimerkkejä tällaisista tapauksista, mutta tässä keskustelussa tärkeää on, että en tästä puhu tämän enempää, vaan Korostan vielä, että Markus Ferberin ehdotus siitä, että säätelijältä pyydettäisiin mahdollisesti tuotteiden kieltämistä ja sen lisäksi vielä ennen markkinoille tuontia tuotteiden arviointia. Tämä voisi olla mielenkiintoinen, hyvinkin mielenkiintoinen ajatus, joka menee jälleen kerran oikeaan suuntaan. Jos tuote on markkinoilla, ja jos sitten havaitaan, että tuote on haitallinen, niin joskus voi olla liian myöhäistä. Eli parempi olisi toimia ennalta. Ja tässäkin esittelijän ehdotus oli hyvä. Kiitos puheenjohtaja, kiitos hyvät kollegat. Uskon, että vielä useampaankin otteeseen joudumme palaamaan näihin aiheisiin, jotka ovat osittain hyvin teknisiä, mutta joilla on valtavia vaikutuksia miljoonien miljardien ihmisten elämään ja erityisesti kaikkien maiden talouselämään. Kiitos. Thank you very much. Um, now I'll move on to... Kiitoksia. Nyt siirrytään Olle Smithiin, hänen vuoronsa alde Thank you, Madam Chair. Uh, I will, um... Kiitoksia puheenjohtaja. Yritän luvallanne puhua hiukan pidempään, pari ylimmäistä minuuttia, koska en viimeksi saanut, ainakin toivon, että saan tämän lisäajan. Haluaisin alkaa kiittämällä Ar- Markusta tasapainoisesta hyvästä mietinnöstä. Kuten kaikki tiedämme, tämä on äärimmäisen tärkeä lainsäädäntö, joka on kyseessä tammikuun, tammikuusta eteenpäin. Minä ja avustani olen kokoustaneet noin sadan eri kokouksen eri lobbareiden kanssa – olemme tavanneet edustajia hallituksista, kuluttajajärjestöistä, kauppapaikoista, pankeista, välittäjiltä ja niin edelleen. Minä näen tämän asian ja haluaisin tätä korostaakin puheenjohtaja, että tämä, minun on suurin pakollista tavatakin näitä henkilöitä, jotka, joihin tämä lainsäädäntö vaikuttaa ja tietysti kaikki äänestäjänä myös, vaikkakaan ei eivät olisi minua äänestäneetkään. Haluaisin ki- kiittää myös Swinburnin toimistoa siitä, että ovat lukeneet ja tiivistäneet noin 200 vastausta ja 4000 sivua 200-sivuinen asiakirja. Tämä tiivistelmä on tullut minulle erittäin hyödyllinen ja minä itse asiassa myös luin sen viikonlopun aikana. Vaimo ei kovasti tykännyt varjoesittelijänä ALDE-ryhmästä tulen keskittymään kolmeen avainalueeseen. Miten lisätään kilpailua, par- saadaan parempaa kilpailua eri kauppapaikkojen välillä. Kutsun sitä kilpailuksi enkä sirpaloituneisuudeksi. Su- suurempi investointisuoja, vahvemmat eu- e- eurooppalaiset puitteet, kunnolliset avoimuussäännöt eh, muille kuin eh, omalle pääomalle. Sitten pitää lisätä avoimuutta, samalla otetaan huomioon, miten kansalliset markkinat toimivat. Olen sanonut tämän aikaisemmin puheenjohtajan, mutta tulen itse maasta, missä meillä on avoimuuslainsäädäntöä vahvempaa kilpailua. MIFIDin tarkistuksen yhteydessä pitäisi priorisoida reiluja kilpailusääntöjä, avointa markkinapääsyä. Me varmasti kaikki olemme tästä samaa mieltä. otetaan pakolliset säännöt transaktioille OTC-kysymyksissä. Olen tyytyväinen teidän ehdotuksistanne, koska tässä tunnustetaan, että tarvitaan uusi luokka. Kuitenkin olen sitä mieltä, että luokkaan pitäisi kattaa myös oma pääoma. Kaupapaikan periaatteessa ei pitäisi rajoittua erillisiin välineisiin. OTF and create a well-regulated luo Hyvä säännöllinen ympäristön toiminnalle verkostoissa, ottaa huomioon dark kysymyksen ja niin edelleen, josta olemme puhuneet. Ja muutoin tämä olisi vähemmän säänneltyä O- OTF varmistaa myös investoijan valinnan varan, miten kauppoja sovitetaan yhteen järjestelmässä ja käytetään harkinnallisia sääntöjä hyväksi. Kuitenkin on tarvetta erilaisille säännöille OTF kysymyksissä ja muissa kuin arvoperi, kysymyksessä. Ei-likvideille välineille OTF sopii. Täytyy tehdä ero sääntöjen välillä määritellen, kuinka likvidi joku väline on ja antaa vahvempi investoija suoja vähittäisinvestoille verrattuna tukkumarkkinoiden ammattilaisille. Tässä puhutaan OTC-kaupankäynnistä, se pitäisi tapahtua SI-tahojen kautta. Tämä on vähän ongelmasta, koska tämä aiheuttaa tällaisia suuria keskittymiä ja saattaa johtaa korkeampiin kustannuksiin investoijille ja va- rajoittaa heidän valinnanvaransa. Itse asiassa tässä tarvitaan vaatimuksia kaikille välineille, riippumatta siitä, käydäänkö niillä kauppaa sata kertaa päivässä vai kerran kuussa. Ei systemaattinen kauppa kaupankäynti, se mitä se pitää alistaa ilmoitusvelvoitteelle. Kaikkien liikkeettömät tuotteet voivat vastata näihin vaatimuksiin. Siksi ne tuotteet, jotka eniten kärsivät, ovat näitä vähemmän likvidejä tuotteita, esimerkiksi pk joukkolainat. Siksi on tärkeää muuttaa tätä ehdotustanne ja tehdä SI-järjestelmästä riittävän joustava, jotta pystytään käsittelemään sekä likvidejä että vähemmän likvidejä tuotteita puheenjohtajan mielestäni kielto artiklassa 20 on asia, josta en kovasti pidä. Se kieltäisi OTS-kaupan ongelmallinen kohta mielestäni. Tämä kielto on liian tiukka ja sitten ehkä voidaan toteuttaa määräyksiä tehottomalla tavalla erityisesti erityisesti likvidien välineiden kohdalla. Tämän takia ehdottaisin, että OTF-kategoria arvopaperissa sallisi tällaisen yhteensovittavan kaupan likvidien tuotteiden kanssa, tai ei-likvidien kohdalla. Asiakkaiden pitää hyväksyä tämä kaupankäynti ja se kohdennettaisiin tukkumarkkinoille eikä vähittäismarkkinoille. Mitä tulee OTF-luokkaan, vuosittaisiin kielto omistajakaupasta olisi turvalausekkeita investoijille ja säännöt jäävyys intressisäännöistä ja OTF pitää aina toimia asiakkaan edun mukaisesti, jos käytetään hänen pääomansa. Ja toiminnan pitää kohdentua kokonaismarkkinoille, tukkumarkkinoille eikä vähittäismarkkinoille. Investoijien suoja, kuten tiedätte, olen esittelijänä tästä asiasta. Ja tämä asia ei tänne kovinkaan hyvin. Avainhuolen aihe. Niin ei se minun vikani ole. Se... Äh, how can we provide... Miten voimme antaa investoinnille suurempaa suojaa ilman, että rajoitamme investoijien valinnanvaraa? Asetuksessa ei pitäisi säännellä sitä, miten investoijat käyttäytyvät, vaan suojella niitä, jotka etsivät neuvo, neuvona, neuvoja. Niin kuin Markus itse sanoi, Tämä on riskialtista liiketoimintaa ja tuotteet ovat riskaabeleja myös. Meidän tuon ehdotustani kohdenta toiminta tiettyyn välineisiin tiettyihin asiakkaisiin ja poistaa käsite riippumattomista neuvoista, koska on tärkeää, että on reilut mahdollisuudet riippumattomien neuvonantajien ja pankkien välillä toimia. On tärkeää, että lisätään investoijien suojaa ja otetaan käyttöön paremmat avoimuussäännöt ja vahvemmat ilmoitussäännöt. Jos komissio kielto näissä kannustimissa tulee voimaan, se johtaa vähäisempään kilpailuun ja suosii pankkeja. Tämä vain niin Tämä ei ole minun niin minkäänlainen ongelma. Tämä ei koske meitä. Mitä tulee tutkimukseen KPMCstä, josta kuningaskunnassa joulu, he, helmi, ah, viime vuotta 2010, vain osa asiakkaista olisi valmis maksaa ammattimaista neuvonannosta ja vain yksi prosentti on valmis maksamaan yli 200 puntaa tällaisesta. Jos kielletään kaikki kannustimet, se vaikuttaisi vakavasti markkinoihin, tuotteiden määrä vähenisi ja portfolio kustannukset, mitä tulee sen hoitoon, nousivat. Todennäköisesti pitäisi maksaa enemmän investointipalveluista. Riski, että kieltäisiin kannustimet. Tässä vain rikkaat maksaisivat ja se jotka keski tason ansaitsevat joko olisi ehkä parempi jättää tämä asia jäsenvaltioiden harkinnan vallalle ja ottaa tästä vahva tarkistuslauseke ja vaatia, että tämä pitää käsitellä siinä vaiheessa, kun mipideä tarkistetaan, meidän ei pitäisi kuulua kutsua kasta oikeastaan täksi. Tuen e- Minusta on myös välttämätöntä laajentaa avoimuussäännöt portfolion hoitoon artiklassa 24.6. Haluaisin myös korostaa puheenjohtaja, että investoijien koulutus ja tiedottaminen on myös äärimmäisen tärkeää. Joskus me unohdamme tämän seikan. Suurempi avoimuus muille kuin arvopapereille. Minä tuen myös periaatetta, että niin paljon kuin mahdollista kaupasta näillä rahoitusvälineillä pitäisi käydä avoimilla markkinoilla. Näin pitäisi pyrkiä suurempaan avoimuuteen markkin, jälkimarkkinoilla kaikissa omaisuuserissä. Silloin kun arvopere yleensä niistä käydään kauppaa laajamittaisesti, jatkuvasti, e-, eri määrissä. Monet johdannaiset ja joukkolainat, niistä käydään kauppaa sattumanvaraisesti, niistä käydään sattumalta ja volyymit vaihtelevat huomattavasti mitä tulee pieniin, ja ehkä tämä on, tai siis minä olen ehkä nationalista, mutta ei kyse ole siitä, ei kyse ole vain Ruotsista. Mitä tulee pienemmälle hallitukselle ja asuntolainamarkkinoille, tässä pitää saada vain tasapaino likviditeetin ja avoimuuden välillä. Meidän pitää ottaa huomioon sekä investoijien että joukkolainojen liikelaskeen välillä. Sitten avoimuus voi vakavasti kielteisesti, vakavalla tavalla kielteisesti vaikuttaa pieniin omaisuuseriin ja niillä käytävän kauppaan. Minun mielestäni täytyy pystyä kalibroimaan avoimuussääntöä ennen kauppaa eri välineiden kohdat, jotka perustuvat kokoon, mikä ja kuinka likvidejä eri välineet ovat. Avoimuusperiaatteet pitäisi selkeästi määritellä tasolla yksi ja kalibrointitasolla kaksi. Erottelu vähittäisinvestoijien ja ammattilaisten välillä pitäisi myös kirjataan avoimuussääntöihin ja vielä sitten tähän huippunopeaan kaupankäyntiin algoritmi. Kaupankäynti erittäin herkkä kysymys. Minä tuen Markuksen ehdotusta, että määritellään algoritmikaupankäynti ja pitäisi olla mahdollista tehdä ero algoritmikaupankäynnin ja HFT-kaupankäynnin välillä. Minä tuen myös sitä, että määriteltäisiin korkean nopean kaupankäynnin määritelmä, mutta tätä pitäisi voida muuttaa, niin se toimii käytännössä ja pitäisi puhua vain korkean nopeuden kaupankäynnistä eikä mistään alkukaupankäynnistä tai algoritmikaupankäynnistä. Artikla 17 kohta 3 se on ehkä haitallinenkin, koska tässä on vaarassa, että markkinatoimia vaikutteet eivät enää osallistu ollenkaan, niin ainakin niiden pitäisi voida toimia. Sitten mainitsitte itse kiellon suoraan, suorasta sähköistä pääsystä, ja meidän pitää mielestäni tästä kyllä voida keskustella. Kielto, no taas, mikä yllätys taas, kovasti tällaista puolella. Mutta nyt kuuntelehan Robert, minä tuen kieltoa There we agree. But I have Minulla on kuitenkin ongelma, mitä tulee er- esittelen että tällainen minimilepoaika, joka olisi mm, alle sekunti. Miten voimme tietää, että näin, kun näin pienestä määrästä sovitaan, ehkä voitaisiin puhua 600 millisekuntista. Olen hiukan epäilevä sen suhteen, miten ehdotus tulee toimimaan käytännössä markkina mm, toimi, noiden markkinatakaajien toiminta heikentyy. Ja koska sitten varmi, miten varmistaa, että kukaan ei riko sääntöjä sen sijaan, että on, eh, jos nopean kaupan välittäjät lähtevät liian monia määräyksiä, niitä ei toteuteta. Heitä pitäisi rangaista korkeilla sakoilla tai eh, maksuilla. Rova McCarthykin on puhunut tästä aiemmin. Markkinaväärinkäytökset, ne pitäisi käsitellä, kun tarkistetaan tätä direktiiviä. Sitten vielä valvoviranomaiset ja ESMA. Pitäisi puhua IT-resursseista. Ne pitäisi voida valvoa kaikkea tätä. He tarvitsevat meidän, nämä tahot tarvitsevat meidän tukeensa. Ensi- ja jälkimarkkinoiden pitää toimia paremmin, jotta voidaan saavuttaa rajat ylittävää valvota tavoite. Tämä tulee olemaan kyllä hyvin vaikea. Me puhumme äärimmäisen suuresta määrästä kaupankäyntiä. Yksi mahdollisuus voisi olla ensimarkkinoilla pörssin erityisiä osakkeita ja tai siis on tänne erityinen vastuu jälkimarkkinoiden valvonnalle näiden osakkeiden kohdalla pitää on parempia sääntöjä siinä, miten käytetään erilaisia sääntöjä ja estää liiallista volatiliteettia. Lopetan ihan kohta sitten kolmannet maat. Myös herkkä kysymys. Avoimet markkinat ovat tärkeitä, olen tätä korostanut aikaisemmin, ja heidän pitäisi antaa, heidän pitäisi tunnustaa näitä kauppapaikkoja, ei mitään suoraa viittausta vastavuoroisuuteen. Olen tavannut eri pankkien edustajia ja rahastonhoitajia, he ovat sitä mieltä, että velvollisuus sisaryhtiön EU:n alueella on ongelmainen, niin meidän pitää löytää tälle ongelma. Mutta olen varsin luottavainen sen suhteen puheenjohtajan lopuksi. On olennaisen tärkeää, että pystymme saamaan aikaan oikean tasapainon rahoitusmarkkinoilla. Me tästä varmasti olemme samaa mieltä, uskon, että voimme, jopa Robertin kanssa. Jos me haluamme vahvan kilpailukykyisen Euroopan silloin tarvitsemme myös vahvat, raho, vahvan rahoitusteollisuuden. Kymmenen vuotta sitten tässä valiokunnassa itse asiassa me ylistimme rahoitussektoria, enkä minä silloin vain tästä puhunut. En ollut yksin, Robert, en suinkaan. Voin näyttää vaikka äänestyslistoja todisteena. 48 eri direktiiviä äänestettiin puuttuu luottamusta rahoitusmarkkinoille, se näkyy tällä hetkellä, se on ehkä kaikkein vakavin ongelma, myönnän sen. Liberaalinakin tiedän, että tarvitsemme sääntelyä, mutta sen täytyy olla tasapainoista ja reilua sääntelyä, eikä haitallista. Hyvät ystävät, lopuksi vielä. Minä eikä Alde niin kuin lyhyeksi myynnissäkin, me haluamme tasapainoisen hyvän kompromissin. Kiitos. Oikein paljon kiitoksia Ulle. Aivan oikein sanoit, että yleensä et ähm, kovin pitkään, joten näin nyt. Pascal on seuraava varjoesittelijä vihreiden nimissä. Vai haluaako Kei puhua ensin? Tässä sanoo tai jostain syystä, että vihreät ensin j'ai toujours pas compris quelle était la logique. En ole koskaan ymmärtänyt, mikä logiikka tässä on konservatiivien ja vihreiden vaihtelun välillä, mutta eipä se nyt haittaa. No niin, haluan kiittää edellisiä puhujia Mar- Ferberin, Markus Ferberin mietinnön kommentoimisesta, koska olemme monissa kohtaa samaa mieltä. Enkä palaa näihin nyt puheenvuorokierroksella, koska siihen menisi aivan liian kauan aikaa. Jos me pääsisimme siihen enemmistöön, joka vallitsi e, lyhyeksi myynnissä ja luottoriski johdannaisissa, niin olisi tietenkin hyvä, että niin kävisi. No sitten OTF. Meillähän on parlamentin teksti jossa todetaan, äh, niin kuin Kenkin mietinnössä, että ei olisi enää uusia markkinapaikkoja, mutta voi olla, että neuvotteluvaiheessa tulee sitten uusia keskusteluja. Kun tässä nyt pidättäydytään obligaatioihin ja johdannaisiin, niin siinä on jo riittävästi johdannaistuotteet silloin, kun kyseessä on listatut, pörssilistatut tuotteet, joilla käydään kauppaa säännellyllä markkinoilla, avataan uusi kategoria ja nämä johdannaiset nimenomaan, niiden tarkoitus on toimia tämän säännöstön mukaisesti säännellyillä markkinoilla. Jos me hyväksymme tämän uuden kategorian, niin siinä täytyy rajoittua pelkästään obligaatioihin ja johdannaisiin, joilla ei käydä kauppaa säännellyillä markkinoilla, jotta sitten ei synny näitä äh, ja vääristäviä vaikutuksia markkinoille. Tässä oikeastaan voi mennä aivan Markuksen suuntaan. MIFID kattaa kaikki, kaikki toimeksianto määräykset ja sitten huippunopea kauppa. Tässä vallitsee suuri elimielisyys Ulle Smetin ehdotusten suhteen. Huippunopea kauppa osoittaa, että markkinat eivät toimi hyvin. Ei kukaan halua sitä, että ei ole niin, että liberaalit haluaisivat, että markkinat toimivat ja toiset haluaisivat, että ne eivät toimi. Me kaikki haluamme toimivia markkinoita. Silloin kun me puhumme todellakin millisekunneista, niin eivät nämä markkinat toimi enää niin, että yritykset ja talous siitä hyötyisivät. Esimerkiksi Ranskassa, mutta varmasti tämä pätee muihinkin maihin, suuret yritykset ja liikkeeseen lastiat, joita tämä nopea kauppa koskee, pelkäävät niitä vaikutuksia, joita näillä käytänteillä on niiden omaan hintavolatiliteettiin ja, ja osakehintojen avoimuuteen. Vielä kerran, kyse ei ole siitä, että täällä on toisia, jotka haluavat markkinoiden toimivan ja toiset, jotka eivät halua niiden toimivan. Me kaikki haluamme hyvää toimintaa, koska tällainen nopea kauppa haittaa meitä kaikkia. No sitten puhutaanko 0,5 vai yhdestä sekunnista vai monestako millisekunnista. En minä ole tässä tiukkana. Meidän täytyy hyväksyä periaate ja sitten vasta yksityiskohdista neuvotellaan. Jos ajatellaan MIFID tai markkinoiden väärinkäyttöä, niin katsotaan sitten, miten järkevästi teisimme työtä yhdessä niin, että pääsemme oikean kontekstiin loppujen lopuksi. Ja sitten jos me haluamme eh, välttää sen kilpailun, joka liittyy siihen, kuinka monta nollaa siellä ensin on ja mikä numero niiden perässä, niin täytyy pyrkiä järkevään toimintaan niin, että me pääsemme jonkinlaiseen harmonisoituun tahtiin Euroopan tasolla niin, että kilpailua ei synny eri markkinapaikkojen välille. Teen tähän, tämän suuntaisen tarkistuksen niiden ehdotusten lisäksi, jotka Markus Ferber tekee huippunopeasta kaupasta. Sitten seikka, joka on poliittiselle ryhmälle niin hyvin tärkeä, ovat hyödykkeet ja raaka-aineet. Olen tyytyväinen siitä, että Markus Ferberin mietintö vahvistaa komission kantoja tässä suhteessa. On eräs aihe, josta me voisimme ehdottaa, että menisimme pidemmällekin. Se, miten määritämme, ketä nämä ehdotukset koskevat alkuperäisessä komission ehdotuksessa, jos on toimia, jonka kauppankäynti hyödykkeillä on marginaalista verrattuna kokonaisliikevaihtoon, niin silloin on pelin ulkopuolella ja katsotaan, että ei toimi MIFIDin puitteissa. Ongelmana on se, että täytyy käyttää tätä kriteeriä, mutta sen rinnalla myös muita kriteerejä. Eli jos toimii hyödykemarkkinoilla, niin tämä toimija on sitten totta kai toimia näillä markkinoilla. Kun ajattelemme energiamarkkinoita, niin kenties siellä tämä kaupankäyntiosuus on varsin pieni osuus liikevaihdosta, mutta kyseisillä markkinoilla kyseinen toimija eh, edustaa suurta volyymia kaupankäynnistä. Emmekä halua, että näiltä markkinoilta jätetään ulkopuolelle päätoimijat. Tähän varmasti palaamme ja me teemme tarkistuksen, joka mahdollistaa sen, että varmistetaan, että hyödykesäännöt kattavat myös ne toimijat, jotka nimenomaan toimivat näillä markkinoilla päätoimijoina. Vielä pari kolme kommenttia ensinnäkin avoimuudesta. Me teemme tarkistuksia, jotta voisimme mennä pidemmälle avoimuudessa kaupanteon jälkeen ja sitä ennen. Ulle Schmidt sanoi, että avoimuus on periaatteessa hyvä, mutta tässä käytännössä äh, mikään ei toimi. Olen aina yllättynyt, kun äh, jotkut puolustavat avoimia markkinoita, mutta sitten kun vaaditaan avoimuutta, niin sanotaan, että kyllähän se muiden kohdalla sopii, mutta ei meidän. Todellisuus on se, että me toimimme yhtenäismarkkinoilla ja kun äh, transaktiot kuitenkin ovat näin pirstaloituneita. Emme me huomenna pääse siihen, että Euroopassa on vain yksi pörssi, vaan me, vahdi, me tarvitsemme avoimuutta ennen kaupankäyntiä ja kaupan toteuttamista ja sen jälkeen. Tarkoitus on varmistaa, että eh, paras mahdollinen toteutus kaupankäynnissä tapahtuu. Meillä on paljon esimerkkejä, vastaesimerkkejä, jotka osoittavat, että paras toteutus ei toteudu, koska ei ole tätä avoimuutta ja on liikaa eh, sirpaloitumista. Ehdotukset, vaikkakin ne ovat oikean suuntaisia siitä, että lisättäisiin avoimuutta sekä ennen että jälkeen kaupan. Tähän teemme myös tarkistuksia ja toivottavasti pääsemme sopimukseen tästäkin asiasta. No sitten sijoittajan suoja. Viimeinen seikka, jota kommentoin. Komission ehdotus koskee vain riippumatonta neuvonantoa, neuvontaa. Kuitenkin suuret markkinaosat ovat sellaisia, että neuvonta tapahtuu pankeissa, ei niinkään riippumattomia neuvonantien toimesta. Meillä on MIFID 1 kokemukset, jotka osoittavat, että säännöt, jotka silloin hyvä, säännöt, jotka silloin hyväksyttiin, joiden tarkoitus oli estää eturistiriidat ja se, että myydään sijoittajille tuotteita pelkästään sen takia, että saadaan sitten palkkioita, eikä suinkaan niin, että kuluttajat sitä hyötyisi. Me tiedämme, että näitä sääntöjä kierretään. On aivan legitiimiä esittää kysymys siitä, että noudatetaanko MIFID 1 sääntöä. Jos ei noudateta, niin mitä uutta saadaan aikaiseksi, jotta äh, tavoitteisiin päästään. Ja kenties tarvitaan uusia sääntöjä nimenomaan itsenäisten neuvonantajien suhteen. Teen tästä tarkistuksen. Kokonaisuutena onpa sitten kyse komission alkuperäisestä tekstistä tai Markuksen mietinnöstä, niin me menemme oikeaan syyntään, suuntaan. Ja uskon, että meillä on varmaankin vähemmän ongelmia päästä yksimielisyyteen kuin että yrittäisimme päästä yksimielisyyteen neuvoston kanssa. Tämän olemme nähneet muissakin teksteissä, joista olemme neuvotelleet neuvoston kanssa. Thank you. Now for the EC. Kiitos ECR nimissä. Okay. Tuo sekannus järjestyksestä on se, että vihreät ovat parlamentissa suurempi ryhmä ECR valiokunnassa, joten vähän satunnaisesti vaihtelemme tätä järjestystä. Kei. Kiitos. Nyt kun puhun myöhemmin, niin minulla on vähemmän sanottavaa, joten helpotus minulle. Tässä on enemmän yksimielisyyttä kuin mitä ehkä tänään näyttäisi siitä, mihin suuntaan tässä kuljetaan. Ja tässä puhutaan sellaista aloista, joista olemme eri mieltä, vaikka tämä on valtava kokonaisuus ja suurimmasta osasta olemme samaa mieltä se ei ehkä näy niin hyvin niille, jotka ovat varjoesittelijän ryhmän ulkopuolella. Haluaisin todella kiitellä Markusin tekemää työtä. Valtava asiakokonaisuus. Tähän on varmasti mennyt paljon työtä. Minun toimistoni, mutta kaikkien avustajat, kaikkien toimistossa erityisesti Markuksen ovat tehneet varmasti kovasti töitä. On muistettava, että näyttävän takana toimistoissa tehdään valtavasti työtä myös Tiedätte kyllä, missä minun kantani on näiden arvopaperikysymysten osalta. Kyllä ymmärrän, että tarvitsemme määritelmän huippunopean kauppaan tavalla ja olen iloinen, että Markus on lähtenyt tähän määrittelykysymykseen ja tämä hänen luettelonsa on ihan hyvä lähtökohta. Hyvä, että hän on puuttunut tähän määritelmään. Ja myöskin tämä maksurakenne kysymys. Minä voisin tukea tätä. Tämä on väkinä ratkaisu, joka olisi minun helposti tukema suunta. Ei ehkä ole yllättävää, että minulla on vähän kysymyksiä, en ole ihan vielä vakuuttunut tuosta 500 millisekunnin toimeksiannon voimassa pitämistä. Minä vähän pahan pelkään, että tässä ei mitenkään päästä muuttamaan sinänsä käytöstapoja, käytänteitä. Mutta kollegat varmasti ovat samaa mieltä, että jos jotenkin osoitetaan, että tämä on myönteistä tai potentiaalisesti kielteistä, niin se otetaan huomioon sitten, kun tätä todistusaineistoa on. Tiedän, että nyt tehdään valtavaa tutkimusta siitä, miten voidaan tutkia erilaisia aikarajoja ja lähdetä on, ja siinä pohditaan sitä, mikä olisi paras mahdollinen aikaraja. Me odottelemme tuota aineistoa. Toivon, että tämä saadaan esittelijälle ja meille mahdollisimman pian ja toivon, että kollegat ovat samaa mieltä siitä, että kun tästä saadaan lisää tietoa, faktaa, niin voidaan perustaa päätös siihen eikä omaan ajatuksen tuntemukseen. Rajat ylittävät verkostot. Tiedätte varmasti, mikä kantani on. Minä olen tukenut tätä siksi, että haluan asiakkaille ja sijoittajille valinnan mahdollisuuden. Tämä on ollut se syy. Olen käynyt yhdeksässä jäsenvaltiossa ja käynyt pöydän pöydän keskusteluita sijoittajien ryhmän kanssa ja kysynyt, miksi valitaan tietty kauppapaikka, tietty strategia, miksi käydään kauppaa sillä tavalla, kun käydään tällä hetkellä. Ja yksi asia, joka tulee aina esiin, on se, että valinnan mahdollisuus on tärkeä. Siis missä järjestyksessä esimerkiksi tarjouksia, toimeksiantoja tehdään. FT-kaupassa esimerkiksi. Eli jos annetaan valinnan mahdollisuus kuluttajille, kauppapaikka mikä tahansa, niin, niin se ei mielestäni olisi hullumpi asia. Eli ihan sama, mikä tämä lyhenne on, kunhan kauppapaikka on sopiva, niin minulla ei ole tässä niin tiukkoja kantoja. OTF-kategoria, non-equities-luokkana. Mielestäni, jos ajatellaan johdannaismarkkinoita esimerkiksi, niin meidän pitää ajatella, että nyt olemme pyrkineet saamaan nämä johdannaiset säädelympään paikkaan ja siksi OTF on sopiva väline. Kauppapaikka, jota ei pitäisi pitää vähemmän säädeltynä. Miksi se olisi vähemmän säädelty? Jos se toimittaa samaa tehtävää, niin sitä pitäisi säädellä vastaavalla tapaa. Eli sitä ei pitäisi pitää miet- mitenkään vähemmäisenä ryhmänä. Mutta OTF-kategoriana Tässä on kyse toimeksiannoista asiakkaiden kesken, mutta ei kuitenkaan suoraan vaan välittäjän kautta. Ja siksi välittäjä tai kuka tahansa, kuka tahansa välikäsi siinä tällä hetkellä helpottaa tavallaan oman pääomansa kautta tätä kauppaa. Eli jotenkin pitäisi pyrkiä helpottamaan tämän pääoman käytön kautta asiakkaiden kohtaamista mutta ei oman pääoman sinänsä. Eli tässä pitäisi löytää sellainen kielimuoto, joka sopii, koska asiakkaat eivät kohtaa suoraan, vaan siellä on aina välikäsiä, jotka suojelevat asiakkaita. Eli miten voitaisiin helpottaa asiakkaiden välistä kauppaa. Ja tämä liittyy vaatimusdirektiiviin myös, jossa totta kai katsotaan sitä, että jos pankki riskeeraa pääoman merkittävän ajanjakson aikana. Siihen pitää puuttua. Ja jos se taas helpottaa kauppaa, niin siihen ei ole sinänsä puuttumista. CRD kokonaisuuteen tämä liittyy. Sitten Pascalin kommentit OTCstä, että OTC ei pitäisi olla. Tässä on nyt vaikea olla samaa mieltä. Emiria on käsitelty tohtori kanssa. Ja nyt selkeästi on olemassa mahdollisuuksia yritysmaailmalle tässä yhteydessä. Eli se, että sanottaisiin, että OTC ei voida käyttää ollenkaan, on kyllä vähän outo kanta, kun olemme hyväksyneet johdannaisemir emir – että on olemassa tällaisia sopimuksia. Eli meidän pitää löytää sellainen tekstimuoto, joka mahdollistaa tällaisten sopimusten olemassa ulon, muodollisten kauppapaikkojen ulkopuolella. Tässä on mielestäni puhuttu myös siitä, minkälainen tiedon taso näillä markkinoilla pitää olla. Ja kun olen pyytänyt tältä alalta esimerkkejä siitä, mikä voisi olla tiettyjen bondien osalta tällainen normaali kauppamäärä. Nyt on mennyt puolitoista vuotta tällaisen tiedon saamiseksi, eli se, että sanotaan, että kaikki toimii ihan loistavasti nyt näillä markkinoilla, on ehkä hiukan liioittelua. Varmasti myös kaupan jälkeinen avoimuus voi toimia paljon tarkoituksenmukaisemmin kuin tällä hetkellä. Minusta tuntuu, että jos tätä asiaa tarkkaillaan, niin nähdään, että voidaan saada paljon enemmän avoimuutta tehokkaampaa tiedonvaihtoa ilman, että tässä likviditeetti velkakirjamarkkinoilla kärsii. Yhdysvalloissa esimerkiksi jotain osin käytetään tällaista Trace-alustaa, joka on lisännyt avoimuutta, kaupan jälkeistä avoimuutta. Me varmasti tehdä tässä parempaa työtä ja yhdessä päästä siihen – tässä varmasti CSR-keskusteluun tulisi jälleen esiin, mutta tässä on eroteltu, mikä olisi väittäiskauppaa, mikä tukkukauppaa. Ja tässä päätetään sitten, mikä voi olla välikäsi, jolla on erilaiset report, raportointivelvollisuudet kaupan jälkeen, mutta tämä voi toteutua melko pian kaupan jälkeen, jotta saadaan markkinapaikalle niin paljon tietoa kuin on mahdollista. Ja sitten ennen kauppaa, kuten Ulle viittasi pienempiin velkakirjamarkkinoihin, niin kyllä tässä on ongelmia, eikä pelkästään etua, kun puhutaan kauppaa edeltävästä tiedosta, mutta ehkä kauppa osastolla voitaisiin hyvin määritellä mikä olisi vähittäiskauppaa ja miten määriteltäisiin tieto, joka on annettava ennen kauppaa. Joissain maissa onkin tällaiset säännöt, jotka huolehtivat sitä, että saadaan riittävää sijoittajasuojaa. Ja sijoittajasuojasta viimeinen seikkani vielä. Tuskin kukaan yllättyy, kun minulla on tässä melko tiukka linja. Sijoittajat tarvitsevat suojelua, tietoa ja avoimuutta ja sijoittajat tarvitsevat riippumatonta neuvoa. Heidän on tiedettävä, ettei kenellekään tarjota enempää rahaa siitä, että suositellaan yhtä tuotetta toisen sijaan. Minä teen tarkistuksia, jossa pyritään saamaan yhtenäiset markkinastandardit yhdistyneen kuningaskunnan tasolle. Omassa jäsenvaltiossani on ollut ongelmia siinä, että sijoittajia on, asiakkaita on kohdeltu erittäin huonosti, kun tuotteita on myyty ja nyt on pyydetty lupaa MIFID 1 kultamiseen sillä, että huolehditaan kuluttajasuojasta paremmin. Kun meillä on yhtenäismarkkinat, niin meidän on ajateltava sitä, miten kansalliset säätelyviranomaiset toimivat. Ja varmaankin olisi hyvä huolehtia siitä, että saadaan tasoitettua pelikenttää niin, että sijoittajasuoja on yhtä hyvä kaikkialle. En minä halua estää sitä, että muita tulee yhdistyneen kuningaskunnan markkinoille, mutta haluan, että nämä sijoitusneuvojat on koulutettu yhtä hyvin ja että voidaan tarjota riippumatonta tietoa siitä, mikä paras sijoitusväline olisi. Eikä sillä ole väliä, mitä jakelukanavaa tässä käytetään, vaan kyse on siitä, että sijoittaja lopulta saa oikeanlaista tietoa, riittävä määrän tietoa, riittävä avoimuutta, jotta tiedetään, mihin rahat menevät. Ja toivon, että saan ihmiset tälle minun kannalleni, jotta voimme tavoitella korkeampaa standardia. Minä pyrin vakuuttelemaan varjoesittelijöitä ja Markusia, jotta voidaan tukea joitain ehdotuksia, joilla pyritään parantamaan sijoittajan suojaa kaikissa 27 jäsenvaltiossa. Päätän tähän puheenvuoroni, koska koska asia on niin laaja, etten pysty kaikkiin yksityiskohtiin nyt puuttumaan. Tärkeää on kuitenkin saada vuoropuhelua kaikkien kesken, jotta tämä asia saadaan läpi mahdollisimman nopeasti. Kiitos. Sitten vielä lopuksi Jürgen varjostelma. No, niin kiitos. Nyt minulla olisi vähemmän sanottavaa kuin keillä, mutta haluan kuitenkin osallistua keskusteluun. Ensin sydämelliset kiitokset, Markus Ferber. Haluaisin vielä painottaa tässä sitä, että Yhteistyö on sujunut valtavan hyvin. Kokouksiin kutsuttiin avoimella tapaa. Erittäin hyvä toimintatapa. Haluaisin sitä tällä kiitellä. Kansalaisjärjestötkin saivat näin mahdollisuuden osallistua valmisteliin keskusteluihin ja 12. huhtikuuta meidän ryhmällämme oli täällä juuri kokous, jossa puhuttiin huippunopeasta kaupasta ja elintarvikehyödykkeillä keinottelusta ja siellä oli yllättävän paljon tukea esittelijän työlle. Sekin kannattaa ehkä täällä tuoda julki, että vaikka Saksan liittotasavallassa tulemme eri puolilta puoluepoliittisesti, niin meillä on kuitenkin yhteisiäkin kiinnostuksen kohteita. Tämän halusin vielä ottaa esiin. Pari seikkaa. Huippunopea kauppa ensin. Kuten on jo sanottu, se on määritelty tässä, se on hyvä ja tärkeä asia voidaan sitä painottaa. 500 millisekuntia vähimmäisvaatimuksena vai ei. No tästä voidaan vielä keskustella. Minä en ole tässä asiantuntija, olen puhunut muiden asiantuntijoiden kanssa ja tämä tuntuisi jotenkin ehkä sopivalta ajalta, mutta lisäkeskusteluissa voitaisiin ehkä katsoa, onko se tuo luku vai joku muu, mutta kyllä tällainen vähimmäisaika, jolloin tarjous on voimassa, on varmasti paikalla. Ja ehkä tämä voisi koskea kaikkia kauppapaikkoja, jos tällaista kauppaa siellä käydään. Ja sitten toinen seikka, jossa menisin vähän pidemmälle kuin esittelijä, liittyy hyödyketerminikauppaan, OFT-kauppaan. UNCTADin tutkimus osoittaa, että huippunopean kaupan ja hyödyketerminimarkkinoiden volatiliteetin välillä on selkeästi yhteyksiä. Ja voisimme kuvitella, että tällä alalla huippunopeaa kauppaa pitäisi rajoittaa vielä voimakkaammin kuin mitä tässä on ehdotettu, mutta tästä voidaan toki vielä keskustella. markkinat ja elintarvikkeilla keinottelu, siitä on jo sanottu jotain, kuten Robert Goebbels sanoi, Yksi asia vielä positio-nimiteistä. Me voimme tukea tätä ponnekkaasti, mutta pyytäisimme vielä, että pidetään mielessä, että voitaisiin ehkä erotella kaksi luokkaa. Kampan kääntyä toteuttaviin ja sitten alaan. Tietyt kansalaisjärjestöt sanovat, että myöskin kävien osalta. Muutenhan voi olla niin, että perustetaan erilaisia firmoja ja oikeushenkilöllisyyksiä, jotta voidaan välttyä näiltä positiolimiteiltä. Tämän nyt halusimme tuoda ajatuksena keskustelun mukaan. Ongelmia on siinä, miten määritellään fyysiset kaupankävijät tässä ja puhtaat keinottelijat. Se ei ole ihan helppoa. Ehkä tässä voitaisiin saada vähän lisää täsmennyksiä. Ja meidän mielestämme olisi myös järkevää, että Esmalle annettaisiin mahdollisuus todeta liallinen keinottelu ja näin ottaa käyttöön tiukemmat positiolimitit. Tämä tietenkin edellyttäisi sitä, että määritellään liiallinen keinottelu, eikä sekään ole nyt ihan yksinkertaista, mutta ehkä tämänkin kannattaisi puuttua. OTF, aiesta on sanottu jo paljon, mutta samantyyllisesti kuin Robert sanoi aikaisemmin, meistä on välttämättömän tärkeää saada tämä teille välttämätöntä. Siitä voitaisiin ehkä myös luopua tästä lisäryhmästä – ja sitten maakauppa voitaisiin ehkä kieltää myös muissa järjestelmissä, mutta se ei ole ehkä nyt enemmistön kanta, mutta halusin tässä ottaa tämän kuitenkin esiin. Sitten näytösvälineiden hyväksyntämenettely. On tietenkin katsottava, miten tämä toteutuisi. Tämä olisi Esmalle valtava haaste – se on todettava ja tässä varmasti pitäisi huolehtia sitä, että Esmalla on riittävästi henkilöstöä, jotta tällainen arviointi olisi mahdollista jatkuvasti. Nyt kun puhutaan EUn budjetista, niin tuo tuskin on ihan helppo asia, mutta jälkeen varmasti olisi kulkea edelleen tuohon suuntaan. Tuota ajatusta voimme tukea. suoja. Lisäseikkana tässä ehkä olemme kauempana toisistamme. Yksi kohta, jossa on sellainen tunne, että tässä todistustaakka siitä, että on neuvottu väärin, on edelleen pitkälti asiakkaan kontolla. Sen on hankalaa, kun kuluttajalle ei ole mahdollista oikein päästä pankin tietoihin. On vaikea ajatella, että kuluttaja voi osoittaa, että jotain on tehty väärin. Eli todistustaakka toisinpäin tavallaan, että jos kuluttaja epäilee, että hän on saanut vääränlaista setusneuvontaa, niin pankin on osoitettava, että näin ei ole käynyt. Siis että tässä puhuttiin puhelinkeskusteluista ja Markus puhui siitä, että tämä ei olisi välttämättä oikein, mutta useinhan puhelut, nau, puhelut nauhoitetaan joka tapauksessa koulutustarkoituksiin tähänkin muuhun, niin tässäkin tapauksessa voitaisiin niin tehdä. No tästä aiheesta voimme varmasti keskustella edelleen. Yksi seikka, johon kuluttajasuoja ja ihmiset ovat viitanneet, on se, että kuluttajalta kysytään aina, miten hän arvioi itseään. Ja sitten asetusneuvojat sitten viittaavat tähän itse arvioon. Vähän varoitellaan siitä, että liikaa käytettäisiin tätä asiakkaan omaa arvioita itsestään, kun on siis yksityisasiakkaista kyse. Ehkä vähän riskialtista tukeutua ainoastaan tällaisen oma-arvioon. Tässä keskeisimmät seikat, jotka olen kirjannut muistiin, jotka halusin nyt ottaa esiin. Me teemme tarkistuksia ja katsotaan sitten, mikä lopputulos on. Kiitos. Thank you very much. Uh, now, uh, Kiitoksia sitten muihin puhujiin. Alan McCarthy, Pervans Peres, minä ja Bernard Langen. Jos ei muita ole, niin tässä oli puhujalista Alin. Um, well, as other speakers have said, I, I... Niin kuin muut puhujat ovat sanoneet, niin todellakin vain harvoja aiheita on noussut esille näin hyvin kattavassa laajassa aiheessa. Esittelijä on tehnyt oikein hyvää työtä ja hän on hyvin selkeä. Mutta niin kuin monet muutkin haluan nostaa esille OTF-kysymyksen. Alkuperäinen päätöshän oli parlamentissa Swinburnin mietinnössä jo tästä mutta minut kyllä vielä pitää vakuuttaa siitä, miksi tarvitaan mielenmuutos tässä. Marku sanoi, että sinä olet vakuuttunut, koska tuotteita on enemmän ja tarvitaan enemmän kauppapaikkoja, mutta tämä ei minua vielä vakuuta. Minusta ydinkysymys, johon haluaisin lisätietoa ja selvitystä, ja meillähän on kaksi asiantuntijaa valiokunnassa. Minulla itsellä ei ole tällaista rahoituselämän kokemusta, sen takia tarvitsen lisätietoa. Mifidissä minusta on neljä olemassa olevaa suojaa. Eli avoimuus, syrjimätön toteutus, syrjimätön pääsy ja täysi markkinavalvonta. Tässä ne valvonta-alat, jotka on oltava. Ja totta kai oikeudenmukaiset säännöt. Sama business, samat säännöt. Tästähän me sovimme. Tästä syystä en oikein ymmärrä, ja oikeastaan tämän nostaisin esille myös Kein suuntaan. En ymmärrä, miten voimme sanoa, että meillä on vastaavaa säätelyä tässä, koska kyllähän me säättelemme vähemmällä tavalla, koska tässä jätetään pois kaksi näistä pääsuojakeinoista. Haluan perustelut sille, miksi näin toimimme. Eli syrjimätön pääsy ja syrjimätön toteutus ja kenties matalampi valvontataso. Mikä on perustelu tälle toiminnalle? En vieläkään näe. Ja tarvitsisin nyt jonkinlaista vakuutusta sinulta, Markus. Toki tällä on vaikutukset markkinoihin, hinta, tietoihin, hinnan muodotoutumiseen, tehokkuuteen ja oikeudenmukaisuuteen, niin kuin sanoin. Mutta minusta meidän täytyy keskustella näistä aiheista vielä lisää ennen kuin siirrymme sitten tämän kategorian perustamiseen, vaikkakin se koskee vain äh, velkakirjoja ja johdannaisia. Minusta me äänestimme G20 mukaisesti täytäntöönpanosta niin, että nyt sitten äh, tote, to, to, toimimmekin niin, että osa otetaan vähemmän säännöllille markkinoille. Eli kyllä jonkinlaista selkeytystä tarvitaan näihin kysymyksiin. Minun huolestuttaa myös se, että jos taas on uusi kauppapaikka, jota mahdollisesti säädellään vähemmän, vaikkakin nyt sanotaan, että näin ei ole, niin sitten jotkut sanovat, että eiväthän nämä ole ö, tällaisia kauppapaikkoja, koska se on heikommin säännelty kauppapaikka. Meidän täytyy saada lisätietoa ennen kuin ryhmämme pystyy sanomaan, kannatammeko me tätä ehdotusta tällä alalla. Olen tyytyväinen siitä, kun totesit, että olette katsoneet tätä varsin luovasta näkökulmasta ja kyllähän se on parempi kuin komission alkuperäinen ehdotus. MIFID on oleellisen tärkeä tälle valiokunnalle ja erityisesti rahoitusmarkkinasääntelyn näkökulmasta. Se tarjoaa meille yleispuitteet. Niin kuin tiedät, Markus, minähän tämä markkina väärinkäyttö sääntelyn nostin esille, mutta nämä huolet nousivat esille siis siinäkin yhteydessä. On huolia, jotka liittyvät markkinoiden väärinkäyttöön ja myös huippunopean kauppaan liittyvät huolet ovat nousseet esille, säätelyhuolet, mitä tapahtuu tietyssä väärinkäytöksessä huippunopeassa kaupassa. Ja jos tätä ei tässä käsitellä, niin sitten MIFIDissä meidän täytyy pysyä edellä näissä käytännöissä, että meidän jälkijunan ja meillä on oltava myös kansallisia asiantuntijoita niin, että voimme pohtia, mitä tapahtuu Yhdysvalloissa, miten siellä ajatellaan asiantuntijakomiteoissa. Niin kuin aiemmin sanoin, niin ei tämän tarvitse olla tässä sääntelyssä, mutta kyllä tätä pitää käsitellä myös markkinoiden väärinkäyttöä käytön näkökulmasta. No sitten kirjanpito, sehän on oleellista väärinkäytösten ehkäisemisessä. Ja sen takia ymmärränkin, miksi pyritään lisää vaatimuksiin. Saksassa esimerkiksi pöytäkirja, joka on yksi hyödyllinen keino, mutta meidän on oltava varovaisia niin, että emme heikennä olemassa olevia vaatimuksia, emmekä mahdollista vaihtoehtoja niin, että säätelijät eivät näin ollen voi saada riittävää tietoa tehdäkseen tutkimuksia väärinkäytöksistä? Halusin nostaa tämän vain esille näin kysymyksenä. Ymmärrän, miksi tällainen lisävaatimus on, mutta en halua, että se on ainut vaihtoehto. Ne, jotka pyrkivät väärinkäyttöön, niin eivät he tätä tietoa kirjaa mihinkään pöytäkirjaan, vaan sitten täytyy luottaa hieman toisiin lähteisiin, jotta saadaan todistetuksi markkinoiden väärinkäyttö. Kei nosti esille jo kysymyksen sijoittajan suojakysymyksestä. Näissä aiheissa me emme pelkästään kuuntele säätelijöitä, vaan täytyy kuunnella myös, mitä kuluttajat sanovat näissä asioissa. He ovat hyvin selkeällä vesillä sen suhteen, että kun tehdään tutkimusta, niin ei saa syntyä ristiriitaa neuvonantajien ja kuluttajan välillä. Täytyy saada parhaita neuvoja kuluttajille, sijoittajille ja tutkimus, mihin me olemme perehtyneet, osoittaa, että kuluttajat ovat huolissaan niistä vaikutuksista, joita heidän saamansa tietojen laadulla on. Ja totta kai näistä neuvoista myös maksetaan. Voi olla, että neuvot ovat kuluttajille sopimattomia kaiken lisäksi. Eli meillä täytyy olla oikein hyviä tarkistuksia näistä aiheista ja varmasti yhdessä pääsemme oikeisiin ratkaisuihin, mutta kuunnellaan sääntelijöitä, niitä, joilla on ollut näillä aloilla ongelmia. Isossa Britanniassa kuluttajia on johdettu harkahan, heille on annettu huonoja neuvoja. Ja on varmistettava, että näin ei tapahdu EU-tasolla, erityisesti kun meillä on myös rajat ylittävää rahoituspalvelutoimintaa tällä alalla. Kiitos, Merci, euh, president. Kiitoksia, puheenjohtaja. Niin kuin kaikki, haluan myös kiittää esittelijää, koska näin voimme tarttua tähän äärimmäisen tärkeään rahoitusmarkkinoiden sääntelykysymykseen. Tämä on hyvä pohja työlle. En nyt toista sitä, mitä Robert Goebbels jo sanoi omasta ryhmästäni, joten palaisin vain joihinkin huomioihin lukien viitan siihen, mitä muistan ensimmäistä keskustelusta, kun puhuttiin Mifidistä. Joskus hylätään tämä aihe hyvätään hyvät ideat ja suurempi yksinkertaisuus voi johtaa siihen, että päästäänkin oikealle tielle, hyvälle tielle. Olen täysin samaa mieltä esittelen kanssa siitä, että pitää mahdollisimman pitkälle välttää poikkeuksia, koska ne juuri rikkovat tasapainon tekstissä ja heikentävät tehokkuutta. Mutta mitä sitten pitäisi muistaa Pittsburghin G20 korostaisin vähemmän avoimuutta kuin sitä, että on pakko välttämätöntä säännellä kaikkia markkinasegmenttejä, koska avoimuus olen oppinut sitä peräänkuluttamaan joka käänteessä, mutta myös epäilen sitä välillä hiukan. Joten haasteena tämä on hyvä, mutta mark- rahoitusmarkkinoiden toimijoiden sääntely ja myös tämä varjopankkijärjestelmä, tämä kuuluisa kysymys. Pitää muistaa muistaa nämä peruskysymykset silloin, kun puhutaan eri segmenteistä ja ajatellaan, kuinka mm, millaista markkinoista rahoitusmarkkinoissa on kyse. Sitten muihin kysymyksiin täällä mietinnössä haluaisin viitata siihen, mitä Ulla sanoi. Hän oli investointitekstissä esittelemässä minä olin Prips-tekstistä esittänyt, toivottavasti hän se ei koe samaa kohtaloa kuin hänen mietinsä, mutta meidän pitäisi yhdessä tarkastella, miten määritellään kaup- kaupankäyntiehtoja tässä mietinnössä, koska sitten kun se on määritelty horisontaalisessa tekstissä tavallaan, niin silloin sillä on seurauksia mukaan lukien Ollen mietintöön, mutta myös omaani. Ja meidän pitää hyvin selkeästi tietää, mistä on kyse. Sijoittajan suojelu. Ja joskus unohtuu, kuinka mm, unohtuu, mistä on kysymys, kun puhutaan sijoittajista. Sitten toinen huomio, välittäjien korvaaminen. Nyt en tiedä, mihin Svenborg tähtää, mutta kun todellakin katsotaan, mitä Euroopan komissio nyt on ehdottanut, minua hämmästytti erityisesti keskustelu Beukin kanssa, kuluttajärjestön kanssa, joka selvästi osoitti, että kaikkein avoimimmat välittäjät erityisesti, ja kun ajatellaan niin heidän palkkaustaan, ovat riippumattomia toimijoita, itsenäistoimijoita. Tiedetään varsin hyvin, että silloin kun kääntyy pankin puoleen, jos haluaa tehdä sijoituksen rahoitusmarkkinoilla, niin on tällaista ristikkäistä, epämääräistä, täysin opakkia sijoitustoimintaa ja tavallaan sitä suositaan, jos annetaan ulkoinen korvaus tästä palvelusta. ja korvataan tämä neuvonanto. Pitää todellakin olla huolellinen ja valpas, kun katsotaan näitä seurauksia, syntyy komission ehdotuksesta ja mikä sitten on todellisuus, kun neuvoja annetaan sijoittajille tai säästäjille. Sitten delegoiduista säädöksistä minä olen liiankin hyvin nähnyt, miten kävi MIF 2 kanssa, mikä kävi ensi kakkosen kohdalla, jotta en haluaisi määritellä nyt loputtomiin uusi komitologialle mitään muuttanut tässä. Mitä enemmän määrittelemme etukäteen, niin sen paremmin menee. Mitä tulee tietojen vahvistamisesta, konsolidoinnista, to- tässä mietinnössä voitaisiin mennä hiukan pidemmällekin Ja nämä puhelinkeskustelujen, äh, eihän tämä mikään iso ongelma nyt sentään ole, jos niitä äänetetään. Kun no- nostaa luuri mitä tahansa palvelua varten, niin silloin hän sanotaan, että teidän keskusteluna tullaan äh, äänittämään. Mielestäni tämä on hyvä keskustelun aihe tavallaan sitä vastoin. Mistä, missä mennään hiukan pidemmälle on rahoitustuotteiden seurattavuus. Tämä on aihe, jossa tämä kauppa rahoitustuotteissa on varsin jäljessä verrattuna muihin jakelusegmentteihin, eikä ole mitään syytä, etteikö tässäkin edettäisi varsinkin, kun tähänkin liittyy kansalaisen kilpailun ulottuvuus, ja komissiokin tähän on viitannut, ja minulla on sellainen vaikutelma, että tähän on taas nyt tavallaan langettu, koska ei siellä voittoja saada, vaan se, se vaan käyttää hiukan enemmän rahaa, jotta sitten jonakin päivänä voi tarkastella, mikä on hyvin toiminut. Tämä ei ole niinkään houkutteleva tai seksikästä, mutta kuitenkin tärkeää toimintaa myös. Ja lopuksi viimeiseksi se, että jälkikäteen kiellettäisiin tuotteita, mielestäni on erittäin tärkeää säilyttää tämä säädös. On nähty, kuinka Paljon tällaista olisi tarvittu kriisin yhteydessä ja jopa väliaikaisesti pitäisi voida keskeyttää tuotteiden kauppa tai jakelu, mutta palaan ehdotukseen, jonka tein Sven Kigoldin, että ESMA saisi Euroopan arvopaperimarkkinaviranomainen voisi suojella paremmin mm, kuluttajia, että mennä hiukan pidemmälle ja tätä kautta voitaisiin kehittää tällaisia prototyyppejä rahoitus tuotteista, joita pitäisi testata ja seurata sitä ja valvoa ennen kuin niitä aletaan myydä suurelle yleisölle. Minä tiedän, että tämä tarkoittaa, että vahvistetaan ESMAn resursseja, mutta me tiedämme erittäin hyvin, että tässä vaiheessa eh, ESMAn kehitysaste ei suinkaan ole se lopullinen, kun ajatellaan sopivaa rahoitusmarkkina eh, viranomaista, joka hoitaa pääomamarkkinoita Euroopassa. nythän se on hiukan sirpaloitunut vaiheessa kriisin jäljiltä, tulen tekemään tarkistuksia, jotta mentäisiin hiukan pidemmälle tässä mietinnössä. Niin, että voitaisiin todellakin testata tuotteita ennen kuin niistä aletaan käydä kauppaa suuremmassa mittakaavassa. Kiitoksia puheenjohtaja. Thank you very much. Kiitoksia. Klaus, mutta Bernard ensin. Ja, vielen dank. Äh, äh. Niin paljon kiitoksia. Markus Ferberin tekstien takaa löytyy valtavasti työtä ja haluaisin kiitellä siitä, että tämä hankala asia on näin hyvin esitelty. Minä haluaisin esittää muutaman kommentin vain huippunopea kauppa ensin ja tuo vähimmäisaika 500 millisekuntia – tai nämä raportit, joista edustaja Swinburne puhui, ei varmaankaan tätä huomiota sitä, että huippunopeakauppa monet algoritmit ovat nyt jotenkin itsestään selviä. 98 prosenttia näistä tarjouksista eivät mitenkään synnytä mitään reaaliarvoa, vaan tämä on tällainen rahoitusmarkkinan väline – joka todella on tukenut etääntymistä reaalimarkkinoista. Ei minulla ole mitään patenttiratkaisua tähän ole, mutta meidän pitäisi Markus Ferberin ehdottamalla tiellä toimia ehkä tiukemmin, koska nopeutuminen tässä vaatii todella sitä, että on näytettävä suuresta avoimuudesta ja riittävästä säätelystä. Tämä ensimmäinen kohta. Toinen kysymys kuten 39 tarkistuksessa, pohditaan sitä, miten pk-yrityksiä tässä kohdeltaisiin. 100 miljoonaa taseen summa komission ehdotuksen mukaan, ja Markus Ferber tarkistuksessaan on ottanut pk-yritysten kauan voimassa olleen määritelmän uudestaan. 250 työntekijää ja 50 miljoonaa liikevaihtoa ei ainoastaan tässä yhteydessä minulla ole varaumia, vaan yleensäkin samaa keskustelua käydään tutkimuspuiteohjelmasta neuvoteltaessa nyt se, että rajoitetaan tämä 250 työntekijän ei oikein vastaa enää erityisesti hyvin toimivien pk-yritysten asemaa. Siksi tällainen rajattava määritelmä aiheuttaa päävaivaa minulle yksittäisten alojen osalta. Haluaisin, että pohdittaisiin, voitaisiinko katsoa, lisätä muita tekijöitä tuon komission ehdotukseen, mutta nämä ovat Bangemannin ajoilta edelleen voimassa olevia pekoyritysten määritelmiä, niitä pitäisi ehkä. Mutta sitten raaka-aineella käytävä kauppa – tässä on tietenkin moniakin seikkoja huomioitavana. Vuoden 2010 luvut 3,5 miljoonaa tonnia kaakaota ja kauppaa käytiin seitsemällä miljoonalla tonnilla. Ja näin syntyy hinnan nousua ja tällä keinatellaan, mutta raakaiden markkinoilla analysoidaan asioita ja nähdään, että periaatteessa kysyntä, aito kysyntä vaikuttaa hintaan paljon enemmän kuin keinottelu. Eli tässä pitää löytää kultainen keskitie. Mukavaa, että tukea tai kiitoksia tulee tässä edustaja Klutelle tai Ferberillekin, mutta ei nyt lasta pesuveden mukana, tästä pitää vielä keskustella. Ja sitten poikkeusjärjestelyt Emirin yhteydessä. Ihan oikein kollega hän viittasi siihen, mitä Emirissä säädellään. Eli miten Emirissä viitataan tuotteisiin, joilla voidaan käyttää, käydä kauppaa muiden kuin järjestettyjen kauppapaikkojen ulkopuolella. Mutta tietojen antamisen velvollisuus. Sitä on keskusteltava, että kuluttajan tai sijoittajan suojassa pohditaan sitä, miten yrityksiä kohdellaan. Ehkä tässä voidaan jotenkin erotella näitä lähestymistapoja, niitä voidaan muuttaa näitä avoimuusvaatimuksia. Mutta sen lisäksi oli erilaisia mahdollisuuksia kansallisille valvontaviranomaisille kieltä tiettyjä tuotteita tätä kantaa. Kysymys kuuluu, miten pitkälti nämä koskevat näitä non-financial tuotteita yleisesti vai voidaanko ajatella, että otetaan huomioon esimerkiksi Emerin kynnysarvot. Nämä ovat kysymyksiä, joita voidaan pohtia. Ja sitten poikkeus, kuten Emerin yhteydessä – nähtiin, että monet halusivat poikkeusjärjestelyitä, mutta kysymys kai kuuluu, miten määritellään poikkeukset omasta kaupasta, miten näitä voidaan rajoittaa. Meidän pitää nyt käydä avointa keskustelua. Eihän ole mitään järkeä, jos täällä MIFID-väline, joka periaatteessa toimii rahoitusvälineitä varten rahoitusmarkkinoilla, ja näin lähdetään muuttamaan reaalia yritystoimia tai esitetään paljon lisävaatimuksia. Tästä on vielä keskusteltava. Ja sitten rajoitusvälineiden määritelmä fyysisten markkinoiden osalta. Energia-alalta esimerkiksi on tehty ehdotuksia, ne hyvin tunnetaan, mutta tästä kysymyksestä on vielä keskusteltava, että termini sopimukset jotka ovat fyysisiin asioihin liittyviä, liittyviä, eivät ehkä kuulu tähän. Ehkä tämä on asia, jota pitää pohtia. Jos kansainväliseen säätelyyn haluamme, niin meidän pitää katsoa sitä, miten muut alueet tämän asian hoitavat. Eli jossain tapauksessa näitä sisätermenejä ei pidetä rajoitusvälineitä. Ei tämä ehkä lopullinen kantamme ole, mutta tätä pitää pohtia. Positiolimitit komissiohan tässä esitti vaihtoehtoja, joko niiden hallinta tai limitit, positiolimitit ainoastaan kollega Ferberin mielestä. Tästäkin kysymyksestä pitää vielä keskustella perinpohjaisesti. Kaiken kaikkiaan hyvä ehdotus, vähän vain muutoksen tarvetta käsittääkseni. Minä kiinnostaisi esittelijältä kuulla jatkosta neuvostonkin osalta – Eli jos me odotamme tiukkoja neuvotteluita tässä, en pysty tätä arvioimaan, kun en tiedä, miten neuvostossa tästä keskusteltaan, ehdottaisin, että Emirin tavoin tehtäisiin niin, että kun valiokunta on päätöksensä tehnyt, haettaisiin vielä täysistunnossa äänestystulos ilman lopullista lainsäädäntöpäätöstä niin, että tässä esittelijällä olisi riittävä tuki koko parlamentilta takana. Kiitos. Very much. Um, I'm the, the last speaker. Olen viimeinen puhuja. Minullakin on sanottavaa näistä kysymyksistä, mutta yritän puhua aika lyhyesti. Mielestäni meidän pitää myöntää, että on joitakin paikkoja, joissa emme syrji, mutta tarvitsemme harkinnan va- va- varaa kuitenkin, jos pitää sopeuttaa näitä perusteluja ei vain OTFssä, vaan myös äänitteiden kohdalla ja niin edelleen vähän niin kuin keikin. Ja niin kuin minä sanoin, kun me keskustelimme Arleenen mietinnöstä, minä olen pohtinut, onko joku keino, jolla voimme määritellä pääoman määrän, joka todellakin liittyy äh, asiakasjohtaiseen OTF-markkinoihin, koska OTF on sillan tekijänä silloin, kun kauppa toisaalta ei välittömästi sovi yhteen ja ne pitää tavallaan hajoittaa pienempiin yksiköihin ja silloin syntyy aikajatkumossa katkoksia. Tämä pitäisi ehkä tarkistaa. Emirissä meillä oli peräisen ajatus, kun me poistimme pois yrit, jotkut yritykset, ja meidän pitää tarkistaa, ettei oltu tehty vääränlaisia asioita ja sitten vaaditte näitä poikkeuslupia. Ehkä voisimme hoitaa tämän asian näin tai ehkä olisi tällainen kiinteä prosenttiosuus, mutta minä ainakin haluan tätä vielä tarkastella, koska jos ei mitään pääomaa ole tässä, saattaisi tarkoittaa, että on OTF, mutta kukaan ei tätä mahdollista käytä, eikä se mikään hyvä juttu tietenkään ole. Sitten sijoittajien suojelusta jollakin tavalla aika paljon hämmästytti tämä oli Mifidissä, eh, koska luulta Prips tuli tähän jo siinä vaiheessa ja me tarvitsemme paljon työtä vielä tässä asiassa, mutta tarvitaan jonkinlaista jatkuvuutta tietenkin asioiden suhteen, joita tapahtuu. Meidän tarvitsemme enemmän ilmoittamisvelvollisuutta joka vuosi. Tätä tiedottamista sijoittajalle ei vain ennen kauppaa. Jos on erilaisia tuotteita, joita on tarjolla, pitää voida tietää, mitkä eri kustannukset liittyvät niihin erikseen. Ja yksi aihe, josta olen pitkäänkin puhunut, näistä, kun on puhuttu näistä jättiläismäisistä maksuista, niin silloin pitäisi nähdä, tietää, mitä suurin piirtein tämä tulee pidemmällä aikavälillä maksamaan. Otan huomioon kaikki kerrokset, 2 prosenttia, ei kuulosta kovin paljon, mutta pitkällä aikavälillä tämä tarkoittaa sillä, että hallinnoija saa enemmän kuin itse sijoittaja tästä kaupasta olen täällä Belgiassa, jos on <clears throat> asuntolaina, kerrotaan yksityiskohdista kuinka paljon maksatte aivan lainakauden loppuun asti, mikä on pääomaosuus, mikä korko, mielestäni samantyyppinen ilmoitus, joka osoittaa varsinaiset kulut pidemmällä aikavälillä on aika tärkeä tieto sijoittajalle, erityisesti jos on vähittäispuolella. Sitten korkean nopeuden kaupasta on erittäin tärkeää, että maksaa siitä, mitä käyttääkin. Olen hiukan huolissani siitä, miten voimme kertoa pörssivälittäjille, minkälaisia maksuja heidän pitää vaatia, mutta he eivät saa kuitenkaan olla syrjiviä. Ajattelen nyt hiukan sellaista, että maksu per viesti, jos antaa määräyksen, se on kaksi viestiä ja kaksi maksua, vaikka jos olisi, on vielä muita maksuja tämän lisäksi, tämä ehkä vielä vähemmän innostaa tällaiseen huippunopeaan pörssikauppaan, mutta on helpompi sanoa, että ei pidä syrjiä kuin sanoa, että tarvitaan jonkinlainen ö, kustannusrakenne tai maksurakenne sitten kolmasen maiden kohdalla me voimme oppia jotakin, niin kuin aikaisemmin olemme tehneet, mutta on olemassa ero sen välillä, mitä me teemme MIFIDin kohdalla, joka kattaa varsin erilaisia investointeja. Tämä ero esimerkiksi Emiristä, joka liittyy infrastruktuuriin ja on tiettyjä yhtenäisyyksiä, mutta tarvitsemme jotakin tässä, mikä kiinnittää huomiota EUn sijoittajiin koska me emme halua estää investointeja tai sijoituksia kehitysmaihin ja niihin, joilla on aivan samanlainen sääntely ilmasto ja näiden asioiden parissa olemme jo paineet aikaisemminkin. Tarvitsemme jonkinlaisen hybridin näistä kauppatavoitteistamme. Äh, Mitä tulee positiolimiteistä, olen hiukan hermostunut silloin, kun on varsin vähän markkinaosallistujia, joita meidän pitää varmistaa, että silloin kun käsitellään asioita eettisesti, niin myös mukaudumme otamme huomioon huomattavat markkinatapahtumat, jos on vain muutama markkinatoimija, vaikka viisi työtäkin on vain, vain neljä, joten pitää olla jonkinlainen mekanismi, joka, jonka kautta tähän voidaan reagoida. Tietenkin tällainen cornering, nurkkaan ajaminen voi olla se markkinaseman väärinkäyttö. Sitten suora pääsy. Mielestäni tarvitsemme suora pääsymahdollisuuden kolmansille maille ja tällaisen moni, moni, moni foorumi tilanteen, mutta jos halutaan vain toimia nopeammin, niin silloin voidaan sanoa, että tämä on jonkinlaista syrjintää, jos puhutaan pelkästään siitä, että pyritään välttämään viipeitä. Ja silloin kyllä kyseenalaistaan, onko tämä oikeudenmukaista ja reilua. Ja liberaalinen en halua käyttää sanaa ban, kielto, mutta ehkä tätäkin voidaan käyttää hyväksi. Olen pahoillani olle. Niin tuotteista mielestäni kyky puuttua ja tarkistaa toimintaa, jos ei ole yksinkertaisuutta olemassa ja on jonkinlainen etu asiassa, niin minä tietysti, niin kuin tiedätte, niin pidän transaktiomappingista ja välineiden jäljittämisestä eri identifiointimahdollisuuksista. Meidän pitäisi tietää, jos joku on CDO plus se repo tai muuta pakettimuodossa, niin silloin pitäisi yksinkertaista voida saada tietää näistä identika- tunnistimista ja nähdä, mistä on kyse. Ja jos on enemmän kuin tietty määrä elementtejä tietyssä sijoituspaketissa, niin silloin sitä pitää ehkä tutkia, mutta jos se, se koostuu vain kahdesta tai kolmesta Silloin ehkä olen tarpeeksi fiksuja ja ymmärrämme itsekin, mistä on kyse, joten ehkä voisi olla tällainen ker- eri kerroksen lähestymistapa, jos tarkastellaan näitä monimutkaisempia kysymyksiä Free trade liquidity, I think I agree with what's been said on sovereign. Liquidity ennen kauppaa. Olen samaa että me puhuttiin valtionvelosta ja vähittäismarkkinapuolesta. Nyt Esmassa tehdään työtä ja pyritään ratkaisemaan tätä lyhyeksi myyntiehdotuksia koskien likviditeettiä. Ehkä me voimme tukeutua tähän työhön likviditeetin yhteydessä ja näin pohtia, miten voisimme käyttää sitä ja määritellä milloin ehkä on tällainen pre-trade-poikkeuslupa. Tämä ei ole aivan sama kriteeri, mutta olen, kuiten, olen sitä mieltä, että kun aletaan tarkastella likviditeettikysymystä ESMassa, tämä kysymys tulee esille ja mietin vain voisimmeko hiukan rassastaa heidän kustannuksellaan tässä asiassa. Ehkä tämä nyt riittää minulta tässä vaiheessa. Ja jos aikaa on, niin teen ehkä tarkistuksia Kuka tahansa muu voi myös välittää omia ajatuksiaan. Ja Markus nyt siihen saat vielä puheenvuoron. Ja vielen Dank. Zunächst mal Dankeschön an alle Kiitos oikein paljon. Ensin kiitokset kaikille kollegoille, jotka osallistuivat. Tietenkin erityiskiitos varjoesittelijöille, jotka olivat mukana jo valmistelevassa työssä. Mukavaa, että sain näin hyvän vastauksen ei kannata yksityiskohtiin varmaan enää palata, mutta pari seikkaa lyhyesti. Huippunopea kauppa. En minäkään tiedä, onko minulla tässä kaiken fiksun ratkaisu. Jos yritetään esittää, että tässä voisi olla toinenkin väline, niin tämä ratkaisu, niin voin sitä rauhassa katsoa vähi, lähiaikoina tuohon vähimmäisaikaan tähän asiakirjaan liittyy se, että kaikkea on vaikea puhua saksaksi, mutta siis tuo vähimmäisaika, jolla tarjouksen pitää olla voimassa, minä pohdin sitä vielä. Ja sitten näistä maksuista. Ei tässä minulla ole maksuehdotusta. Minä tunnen myöskin sopimuksia ja tiedän, mitä tämä tarkoittaa neuvoston käsittelyssä, mutta tällainen maksurakenne, joka joissain kauppapaikoissa perseissä on jo käytössä. Ja se voisi olla mallina kaikille. Ei tässä nyt keksitä mitään pahaa, vaan tämä on jo olemassa olevaa. Sama koskee hyödyketerminin markkinoita. Esimerkkejä on jo mainittu, en halua syventyä tähän enempää, voitte varmasti kuvitella ole ainakin tuota suuruusluokkaa on kokousten järjestäminen ollut kuin Ullolellakin. Erilaisia malleja on Amerikan malliin. Olen tutustunut sekä valvonjien kanssa että toimijoiden kanssa olen tässä keskustellut Lontoossa. Elmi tuli tutuksi Robertille ja minulle, miten se siellä toimii. Ihan järkeviä malleja – esimerkiksi siihen, että tullaan lähelle tuota toteutumisaikaa. Tällaiset ajatukset voidaan kaikki ottaa mukaan. Monia vaihtoehtoja, joita voidaan hienosääntää, toki sen ymmärrän, mutta en voi nyt tässä nyt ihan viimeisen yksityiskohtaan mennä tässä, kun piti ajatella myöskin käännösten määräaikoja ja niin edelleen, mutta voimme varmasti hienosäätää vielä. OTF-kysymykseen puheenjohtajan viittasi jo siihen, että tässä on ero MTFn ja näihin sääntöihin, jotka eivät saa olla syrjiviä. Eli muille kuin standardoiduille tuotteille kauppapaikka, joka on nyt jo olemassa, mutta MIFID-maailman ulkopuolella, ja nämä halutaan nyt MIFID-maailman mukaan. Mutta mieluusti Aileen voin keskustella kanssasi tästä aiheesta, ja ehkä minä pystyn vakuuttamaan sinut, kun minutkin on vakuutettu, kun olin pitkään kanssasi samaa mieltä siitä, että uutta kategoriaa ei tarvita. Pekomarkkinat markkinat viittaamaan siihen, että tässä on kyse erityisesti siitä, miten saadaan pekoyrityksille yrityksille pääsy pääomamarkkinoille. Tässä ei puhuta liikevaihdosta, vaan pääomittamisesta ja tästä on keskusteltava – onko tämä nyt oikea koko ja mitä se tarkoittaa. Tämähän voi olla eri asia eri yrityksistä. Kyllä voi olla kyse ihan pienestä yrityksestä, jolla on valtavan hieno suunnitelma, tai sitten voi olla kyse yrityksistä, jotka ovat suurempia eivätkä mahdu silloin enää eu määritelmään. Mutta nyt pitää pohtia sitä, miksi tarvitaan PK-yritykselle erityinen MTF, miksi ei voida toimia standardoilla markkinoilla jo, kun ajatellaan likviditeettiä. Jos tässä nyt luodaan vielä jonkinlainen järjestelmä, saadaanko sieltä likviditeettiä, jotta nämä yritykset voivat löytää muita pääomittamisen tapoja. No näistä kysymyksistä voidaan mielellään kyllä keskustella. Äh, Mutta meillä on tietyt määritelmät ja meidän pitää ajatella sitä, että puutumme tähän kysymykseen, miten pk-yritykset saavat pääomaa. Mutta kyse on todella siitä, että pääomaa pitää saada, koska jos ne jätetään jotenkin syrjään vähän sivuun, niin se voi olla vaikeampaa kuin jos päästään normaaleille kauppapaikoille mukaan. Poikkeuksista ihan avoimesti olen tutustunut tähän hyvin tarkkaan ja olen käynyt monia keskusteluita niin kutsutun reaalitalouden alalla. Yhdellä sektorilla on paljon ongelmia. MIFID ykkösen kautta ylipäätään saatiin mahdollisuus tässä kehitellä malleja. Eli pitäisi katsoa, miten tämä on kehittynyt viime vuosina ja voidaanko, voidaanko vielä jotenkin puhua sen puolesta, että ala jää MIFIDin ulkopuolelle. Minä olen puhunut siitä, mikä on osakkeen option ja terminisopimuksen ero ja esimerkiksi siihen, että on sovittu sähkön toimittamisesta tiettyyn aikaan mennessä. No, järjestelmä relevanttia tai ei, tämä oli erottelu, mutta kakao esimerkiksi, onko se nyt tässä järjestelmää relevantti tai ei, jos kaakamarkkinat romahtavat, niin minulla on vähemmän suklaata syötävänä, mutta pitääkö sille jonkun tulla siihen väliin ja huolehtia siitä, että suklaata riittää kaikille? Minä kyllä suhtaudun avoimesti lisäargumentteihin, mutta minua ei ole vielä pystytty oikein vakuuttamaan. suoja, kuttaja suoja Yksi jäsenvaltio on tässä edennyt reippaasti muiden edelle. Vähän tällainen suurehko saarivaltio, joka tämän vuoden loppuun mennessä kaikenlaisen epäsuoran korvauksen tässä yhteydessä haluaa kieltää. No tästä voidaan keskustella. Onko tämä nyt oikea malli koko Euroopan unioniin? Minä suhtaudun hiukan skeptisesti, koska tässä maassa on aivan eri perinteet sijoittajaneuvonnossa kuin muualla Euroopan unionissa. Luojan kiitos, meillä on direktiivi ainoastaan asetusta, joten direktiivin kautta voidaan antaa jäsenvaltioille päätösmahdollisuus siitä, miten nämä asiat organisoidaan. Tärkeää minulle on se, että laatu on paikallaan, että avoimuutta löytyy taustalta ja kollega Beresin kanssa puhuimme, koska PRIPS on tietenkin tässä tärkeä kysymys avoimen aikana. Eli MIFIDin ja PRIPSin yhteys ja se, miten näitä ongelmia voidaan ratkaista. Tässä on nyt monia yhteyspisteitä muuhun lainsäädäntöön, jota on myös seurattava tarkkaan, mutta jos haluamme tässä selkeän linjan avoimuuden osalta toivon, että se saadaan myös muussa lainsäädännössä, joka lähikuukausien aikana on työstettävänä näkyviin niin että tässä on nyt tavallaan lähtölaukaus. Ja sitten tulevissa komission ehdotuksissa tämä sitten nähdään myös. Miten saadaan siis täydellinen avoimuus markkinoille ja täydellinen tieto sijoittajille? Sitä suoja. Tässä viittaa usein nyt pankkien suojelmisen omasta ma- ohjelmasta voin sanoa, että minua pidetään siellä siis omassa pankissani todella sijoittajana, joka ottaisi riskejä. En arvioi itseäni ihan sellaiseksi sijoittajaksi, mutta minut on sit, siis arvioitu tavalla, jossa minun pitää jotenkin tiedostaa, että tässä voi tulla tappiotakin. Eli tuota pitää nyt katsoa myös tuota omaa arviota. Mielelläni saadaan tätä asiaa vielä kollegoiden kanssa. Mitä tulevaisuuden strategiaan tulee, voin vain sanoa, että neuvostossa ei ole läheskään yhtä pitkällä kuin meillä. Tanska puheenjohtaja valtiona on nyt lisännyt vähän tahtia neuvoston työryhmissä, mutta ei siellä vielä olla yhtä yksityiskohtaisessa keskustelussa, kun meillä onneksi valikunnassa ollaan. Ensi viikolla olen Kyproksella. En lomailemassa, vaan käymässä neuvotteluita Venäjän valtuuskunnan kanssa tulevan puheenjohtajavaltion kanssa Ekonin matka sinne. Siellä varmasti keskustellaan myös aikataulukysymyksistä. Mifidin ja Mifirin aikatauluajatuksista kyproslaisen osalta. Minun ajatukseni olisi, että saisimme työn päätökseen vuoden loppuun mennessä, jotta voisimme myös vastata niin sitoumuksiin, joita jäsenvaltiot ovat Pittsburghissa tehneet G20-yhteyksissä. Toivon, että neuvosto on yhtä sitoutunut meidän tavoin siis nopeasti ajamaan tätä asiaa. Näin parlamenttinakin pystymme painottamaan asioita, jotka ovat meille tärkeitä Tämä on strategia, joka minulla oli mielessä, kun halusin mahdollisimman nopean päätöksen täällä valiokunnassa ja mahdollisesti myös täysistunnossa, jotta meillä on selkeä mandaatti neuvotteluihin neuvoston kanssa, jotta voimme toimia Euroopan kansalaisten etujen mukaisesti. Sitä varten. me täällä olemme. Sydämelliset kiitokset. Kiitos. Ne, jotka lähtevät Kyprokselle, näyttävät olevan oransseissaan tänään. Tarkistusten määräaika on 10. toukokuuta. Ja voin ilmoittaa, että Aalinkin sopii siitä, että 10. toukokuuta eikä 8. toukokuuta on myös markkina väärinkäyttömääräaika. Eli jos jaette tarkistuksen näiden suhteen, niin tiedätte nämä määräajat. Tarkistuksia pohditaan sitten 18. ja 19. kesäkuuta. Tarkoitus on äänestää valiokunnassa heinäkuussa 8. ja 9. ja sitten syyskuun täysistunnossa. Kiitos. Tämä päättää tämän päivän käsittelyn, mutta totta kai meillä on huomenna aamulla vielä kokous. Kiitos.